Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung. Wir Hyvää huomenta, avaan istunnon. Jatkamme kohdasta seitsemän. Nyt kuulemme suurlähettiläiden selvitykset. Muun muassa DEFCO on tehnyt omia selvityksiään ja komission jäsen Mimitsa on laatinut kirjelmän. Tämä on lähetetty kaikille Oikeastaan piti lähettää kaikille jäsenille, mutta minun virheestä johtuen sitä eivät kaikki saaneet, mutta se lähetetään teille nyt samaan tien. Asiakirja oli niin paljon lähetettävänä, että tämä nyt jäi lähettämättä. Huomasin siis eilen illalla, että vain ja ainoastaan minulla on tämä asiakirja eikä kenelläkään muulla. Tervetuloa pääosastojen edustajat ja nyt annankin teille mahdollisuuden esitellä tämän asiakirjan. Kuka haluaa aloittaa? Pääosaston DEFCON edustaja, olkaapas hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Puhun ranskaa. Merci d'organiser euh, cette Kiitos tämän tapaamisen järjestämisessä. teillä on ollut tilaisuus keskustella DEFCON pääjohtajan kanssa varauksista, joita meillä on DEFCON hallinnossa 2016 vuodelta, kuten olette pystyneet totta kai keskustelemaan komission jäsen Mimitsan kanssa vastuuvapauden yhteydessä vuodelle 2016, mutta tämäkin on ihan hyödyllinen tapaaminen niin, että voidaan käydä läpi rahoitushallintaa. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teille, että nämä niin kutsutut EAMR englanniksi, avunhallintakertomukset, luotiin siitä syystä, että voidaan tarkastuslausumaa tukea edustustojen päällikköjen osalta. 67.3 artikla varannut asetuksessa niin, että päälliköt laativat lausuman siitä, että varojen käyttö on ollut laillista ja asianmukaista, sääntöjen mukaista. Tavoit, tavoitteet saavuttaen, kun kehitysyhteistyötä toteutetaan. Mutta ei ole kyse pelkästä lausumasta. Me halusimme saada aikaan todellisen välineen, jota voidaan valvoa ja hallita, seurata reaaliaikaisesti, koska meillä nyt on tietokonejärjestelmä käytössä ja se on oikeastaan aika ihmekin tavallaan, että voidaan ihan päivä päivältä katsoa, kuinka paljon on, kuinka paljon indikaattoreita voidaan seurata keskitetysti, mutta myös järjestön eri portailla. Avunhallintakertomukset, paitsi että meillä on myös tulosindikaattoreita, kattavat tiettyjä tekijöitä, joiden myötä voidaan arvioida yhteistyön toteuttamista edustustoissaan. Siellä on mukana ensinnäkin poliittinen vuoropuhelu kumppaneiden kanssa, tulokset, jotka on saavutettu yhteistyötä toteutettaessa, riskit, joita on yksilöity edustustoissa ja mitä lieventäviä toimia voitaisiin ehdottaa, mitä näkyvyystekijöitä voitaisiin tuoda esille ohjelmissamme miten saada vaikuttavuutta, ehkä muidenkin avunantajien kanssa, no oikeastaan kaikki ne tekijät, jotka liittyvät avun hyvään toteuttamiseen. Niin ikään arvioidaan sisäisen valvontastandardien täytäntöönpanoa ja, ja lisäksi meillä on vaikuttavuudessa valvontaa ja tilintarkastusta. Siksi meidän täytyy inhimillisiä voimavaroja hallita ja lisäksi yhteenveto myös tulosindikaattoreista ja tarkastuslausuma. C'est ainsi que nous donnons nos instructions. Eli me annamme ohjeita kertomuksen laatimiseksi joulukuussa, sitten tammikuussa. He laativat kertomuksensa helmikuussa EFKon johtajat laitavat omat kertomuksensa perustuen niihin tietoihin, joita he ovat saaneet pääkonttoreista ja edustustoista ja sitten maaliskuussa pääjohtaja devkossa allekirjoittaa tarkastuslausumansa, laatii puolestaan kertomuksen komissiota varten. No me sitten toimitamme puolestaamme kaikki nämä tiedot eteenpäin eri toimielimille, parlamentille, neuvostolle, tilintarkastustuomistuimelle. 2017 kesäkuussa kollegio hyväksyi komission vuosikertomuksen. Me toimitamme nämä kaikki tiedot yksityiskohtineen parlamentille joko toukokuussa Excel-taulukomuodossa tai sitten loka marraskuussa yksityiskohtaisin tiedoin vuodelta 2016. Kuten jo totesinkin, tässä on oikeastaan kaksi tavoitetta päällikköjen kertomuksissa. Ensinnäkin tarkastuslausuma. On erittäin tärkeää, että kertomuksessa ovat kaikki ne tiedot, jotta edustustojen päälliköt voisivat tarkastuslausuman allekirjoittaa tie, tietään kaikki tiedot, niin että mitä tietoja sitten kertomuksessa onkin, ne ovat luotettavia ja todellisia. Ja mitä voimavaroja on ollut käytössä, siis rahat, mutta myös henkilöstöresurssit on käytetty päästäksemme määrätyihin tavoitteisiin terveen varanhoidon pohjalta – ja myös sisäiset valvontamenettelyt edustustoissa takaavat laillisuuden ja sääntöjen mukaisuuden tilien perustana olevissa toimissa. Mitä sitten tulee itse hallintaan ja valvontaan? Meillä on jatkuva seuranta päällä, joissa seurataan tulosindikaattoreita kaikilla tasoilla, edustustoissa, osastoissa ja pääosastossakin. Me toimimme siten, että paitsi että harjoitamme jatkuvaa seurantaa, meillä on ainakin jo neljännesvuosittain myös kertomuksia, joista voidaan keskustella DEFCON sisällä eri osastoissa. Sen perusteella ryhdymme toimiin suhteessa edustustoihin tai jos on kyse tietystä indikaattoreista, niin että loppuvuoteen mennessä päästään asianmukaiseen tilanteeseen, jos on ollut puutteita, jos tavoitteeseen ei olla päässyt. No sitten läpinäkyvyydestä indikaattorit esitellään vuotuisessa toimintakertomuksessa sekä DEVKOssa että NEARissa. Avunhallintakertomukset toimitetaan parlamentille No ehkä tässä ohimennen voin sanoa, että sen jälkeen kun on käyty keskusteluja komission jäsen Mimitsan kanssa vastuuvapausmenettelyssä, me käymme vielä uudelleen läpi ne tiedot, jotka on toimitettu parlamentille. Ja joskus, ja no, ehkä tässä on joskus luotettavuutta, luottamuksellisuutta liian tiukasti noudatettu. Ei tässä ole tarkoitus tietenkään paljastaa sellaisia luottamuksellisia tietoja, jotka saattaisivat aiheuttaa vahinkoa suhteisiimme. Tämä koskee noin 90 prosenttia avunhallintakertomuksissa on julkista tietoa. Siksi totta kai pienellä varauksella voidaan vähän jotain kertomusta siivota, mutta muuten julkaistaan kertomukset sellaisinaan 2018 koskien siis tätä vuotta toimitamme ne sitten ehdoitta luottamuksellisuuteen liittyen parlamentille, niin että te voitte käyttää myös avunhallintakertomuksia rajoituksitta. Totta kai me olemme teidän käytettävissämme aina, että voidaan vielä yksityiskohtaisempiakin erittelyjä toimittaa teidän pyynnöstänne. Kaiken kaikkiaan 2017 tulokset edustu, edustusto, edustustolta osoittavat, että on, että me ajatellaan, että 108 edustustossa vain yksi ei ole päässyt tavoitteisiin yli 60 prosenttisesti, 70 prosenttisesti tulosindikaattoreissa. Eli on vain seitsemän edustustoa, joka ei ole päässyt tähän 70 prosenttiin. No tästä saa jatkaa kollegani Mark Johnston, hän käy läpi yksityiskohtaisemmin nämä NEARin tiedot. No kiitoksia Lyk. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnalle tästä tilaisuudesta. Tulee esittelemään NEARin puolesta 2016 tuloksia. Tämähän on vasta toinen kerta, kun DG NEAR käy läpi tulosindikaattorit. Ensin kerran näin oli 2015 vuoden osalta. Se oli meille uutta koska vastahan sen vuoden alussahan osa, pääosasto luotiinkin, kun DEFKosta tuotiin osastoja ja sitten vanha laajennus pääosasto. 2015 me raportoimme 18 tulosindikaattorista. Totta kai me tiesimme, että parlamentti halusi kaikista 24 tietoja, näin olemme tehneetkin vuoden 2016 osalta. Korostaisin kuitenkin, että me olemme itse tässä paljon oppineet. Tämä on työn alla koko ajan ja uskomme, että olemme pikkuhiljaa päässeet eteenpäin vuosi vuodelta. Toivottavasti tämä tästä vielä kohenee 2017 osalta, kun sitten ensi vuonna siitä raportoidaan. Eli katsotaan, mitä on saavutettu. Kaiken kaikkiaan olemme mielestäni päässeet hyvin tulokseen. Emme ole itse tyytyväisiä tietenkään. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että parannusta on tapahtunut. Eli 20 tulosindikaattorissa, 24, kun katsotaan kokonaistuloksia vuodelle 2016, olemme päässeet tavoitteeseen pääosastotasolla. Menestysprosentti on 83 prosenttia. 2016 suoritusta voidaan verrata tietenkin siihen, mitä saatiin aikaa 2015, kun raportoimme 18 tulosindikaattorista päästiin tavoitteeseen 12, eli 67 prosenttisesti. Jos sitten käydään läpi edustustot, kuka on päässyt tavoitteisiin ja kuka ei, 60 prosentissa indikaattoreita, niin tässäkin aika rohkaiseva suuntaus nähtävissä. Yhä enemmän edustustoja, jotka pääsevät tavoitteisiin useimmissa indikaattoreissa 2016 Eli 2016 vuoden lopussa mittasimme indikaattorit 22 edustustossa ja vain yksi ei ollut päässyt viitearvoon, eli 60 prosenttiin indikaattoreista. Ja ehkä ei ole yllätys, on Syyrian edustusto. Jos sitten katsotaan eri indikaattorin luokkia, niin voidaan nähdä, että kolmessa olemme saaneet aika parannusta. Eli Ensinnäkin hyvä varainhoito ja voimavarojen järkevä käyttö, niin siinä ykkösindikaattorissa on parannusta, eli, eli ennustettiin tarkkuudessa 99 prosenttia 2015, 2016 tarkkuus oli 95 prosenttia. Entäpä sitten vanha rahoitus, indikaattori 7, kolmanneksella leikattu, eli 680 miljoonaa, eli 2 miljoonaa tammikuussa 2016 ja sitten loppuvuodesta 1,4 miljardia. Yhtä lailla vanhat rallit, indikaattori 9, 376 miljoonaa päästiin yli 600 miljoonasta. Ja sitten jos katsotaan liikennevalohankkeita, ja näistä ei 2015 raportoitu. Tämä oli meille uutta 2016. Ensinnäkin viitonen ja kuutonen indikaattorista totta kai tässä katsotaan eteenpäin. Eli miten voidaan todennäköisesti käyttää kaikkia voimavaroja päästään tulokseen hankkeen lopussa. Jos katsotaan tuloksia tässä, niin voidaan nähdä, että kokonaismäärä on 36 prosenttia kaikista hankkeista, siis nämä ongelmalliset. 2149 hankkeesta noin 576 hanketta, 27 prosenttia olivat nyt ongelmallisia. Ehkä voisin näin ohimennen tästä sanoa, että totta kai viitearvo liittyy hankkeisiin, jotka ovat punaisia liikennevaloja, ei pelkästään ongelmallisia. Ongelmallisia ovat ne, jotka ovat sekä punaisia että keltaisia liikennevaloita. Jos katsotaan viitearvoa, niin sen puitteissa kyllä ollaan viitosessa ja kuutosessa. Me olemme tätä eritelleetkin ja olemme huomanneet, että aika monessa tapauksessa, kun katsotaan näitä ongelmallisia hankkeita, taustalla olevat olettamat, kun ajatellaan interventioita, niin no, ehkä on oltu liian toiveikkaita. Vähän realismia tarvitaan peliin mukaan, jotta voidaan tarkemmin miettiä, mihin on mahdollista päästä hankkeessa. Totta kai voisi mainita myös, että tässä toimitaan maailmankolkissa, jossa olot ovat erityisen vaikeat. Ja kun sitten näihin vaikeuksiin törmätään, niin ryhdytään oikaiseviin toimiin ja tarpeen vaatissa muutamme hankkeen luonnetta. Emme tiedä kuin vasta vuoden lopussa, miten tämä on kehittynyt. Ja totta kai tästä kerrotaan tarkemmin ongelmallisista hankkeista, kun 2017 kertomusta lähdemme laatimaan. No sitten seuraavat indikaattorit. Järjest, valvontajärjestelmien vaikuttavuus. Siinä on saatu aikaa vaikuttavuutta enemmän siinäkin. 12-20 indikaattorit ensin. 2016 esimerkiksi sellaiset maksut, jotka eivät ole oikeutettuja ennakkotarkastuksissa, olivat 4,64 prosenttia, 29 miljoonaa, ja sitten kokonaissummasta. Ja sitten käyli tässä on parannusta, että me huomasimme enemmän tukikelpoisia ennakkovaiheessa kuin 2015. Silloin vastaava summa oli 3,88 prosenttia. Yhtä lailla, jos katsotaan näitä viimeisimpiä indikaattoreita, jotka liittyvät tilintarkastussuunnitelmien toteuttamiseen 21-24 indikaattorit. Siellä on kolme vihreää indikaattoria 2016, vastaava luku 2015, yksi. So, now to turn to... No sitten, jos rupean katsomaan yhtä tärkeää kysymystä, mitä tällä kaikella tiedolla sitten voi tehdä indikaattoreista, kun tietoja saadaan. Ja tavallaan, miten me asennoidumme pääosastossa ja edustustoissa tähän tietoon. No, kun tätä pari vuotta nyt on tehty, ensin oli 18 ja nyt 24 indikaattoria, niin ainakin voidaan sanoa, että ne otetaan vakavasti nearissa. Ja kaikki tässä oppivat. Eli me haluamme lisätä tietoisuutta myös indikaattoreiden merkityksestä niin, että ne ymmärretään myös järkevästi. Me teemme kuukausittaisia rahoituskertomuksia, missä ovat kaikki ne tiedot, jotka ovat myös kojelaudassa. Eli ne ovat indikaatiot, jotka ovat dynaamisia vuoden kuluessa, tulevat tähän raportointiin mukaan. Kuukausittainen raportointi käydään läpi johdossa ja sitten laajemmissa kokouksissa pääosastossa myös ihan säännöllisesti. Kun saamme avunhallintakertomukset helmikuussa, niin me käymme ne läpi yksityiskohtaisesti. Meillä on tapaamisia minun ja pääjohtajan kesken ja myös sitten sen pääjohtajan kanssa, joka on alue vastaas, vastuussa ja käymme läpi ongelma-alueet. Sitten ryhdymme oikaiseviin toimiin. Niistä kerrotaan edustustoille varsinkin jos on jotain jännitteitä olemassa, joihin on puututtava. Säännönmukaisesti käymme keskusteluja myös indikaattorituloksista eri rahoitusyksikköjen päälliköiden kanssa täällä Brysselissä. Lisäksi käymme säännönmukaisesti keskustelua, jos on tarvetta asianomaisen virkamiehen kanssa, myös eri edustustojen rahoitusyksiköissä – ja sitten operatiivisten toimien päälliköidenkin kanssa edustustoissa. Ja itse asiassa tämmöisen keskustelun kävi viime kuussa. Kaikki rahoitussopimuspäälliköt ja rahoitusyksikön päälliköt epäedustustoista olivat kokoontuneet ex-Jugoslavian osalta. Käytiin läpi, mitä pitäisi saada aika vielä vuoden loppuun mennessä, jotta tuloksiin päästäisiin. Käymme jatkuvasti johtojen, johdon kanssa keskusteluja, kuten totesin, mutta keskustelujen tuloksena harjoitamme myös jatkuvaa viestintää, kirjeitä lähetetään edustustoille. Esimerkiksi me keskitymme nyt erityisesti siihen, että täysimittaisesti toteutetaan tarkistettu talousarviosuunnitelma loppuvuoteen mennessä. Tässä on käyty aika lailla kirjeenvaihtoa. Tässäpä yhteenveto nykytilanteesta indikaattorituloksissa. Ne arisijat nyt lyksyä jatkaa DEFCON tuloksista. Merci. Kiitos. Tämäkin ihan vain yhteen vetona indikaattorista DEFCOssa. No ainakin sen jälkeen, kun indikaattorit ovat tulleet käyttöön, on saatu merkittävää jatkuvaa parannusta. Se on normaalia, koska indikaattorit keskittävät huomiota tiettyihin ongelmiin. Ja tässä on aika merkittävä tulos saatu maksussa esimerkiksi. Olemme olleet sitä mieltä, että tässä on ollut viivästyksiä eri syistä johtuen 2016 osalta, ja siksi meillä on tiukemmat tavoitteet otettu käyttöön määräajoissa. Indikaattorit mitä mittaavat myös se, missä määrin noudatetaan sopimusmääräaikoja. Indikaattori myös, joka laskuja rekisteröinnin mittaa viikon kuluessa. Ja näin DEFCO pääsee keskiarvoon komissiossa. Tulosten ovat sikäli hyviä, että näin voidaan keskittää huomiota yksiköissä ja edustustoissaan kaikkiin ongelmiin, jotka on yksilöity. No niin, kolmessa indikaattoriluokassa on saatu parannusta. Aikaa myöden ottaisin pari esille hyvästä varainhoidosta, Ensinnäkin vanhan rahoituksen vähentäminen, se on puoleen mennyt ennakkorahoitus. Neljän vuoden kuluessa siis päästy puoleen. Tämä jatkuvaa taistelua. Amme ikään kuin täyttyy koko ajan, vaikka sitä yritetään tyhjentää, mutta se täyttyy nopeammin kuin se tyhjenee. Eli tässä pyritään välttämään, että joudutaan toistamaan samat virheet kuin oli ennakkorahoituksessa aiemmin. Toinen esimerkki, joka liittyy vanhoihin sopimuksiin, umpemenneisiin sopimuksiin, jotka ovat edelleen kuitenkin avoinna, vaikka siis edelleen toiminta käynnissä. Siinä on päästy 19 prosentista 15 prosenttiin. Olemme ryhtyneet lisätoimiinkin tänä vuonna niin, että voidaan vielä selvästi vähentää näiden sopistojen määrää, jotka ovat umpeen menneet. Sitten sisäisen valvonnan järjestelmissä me käymme läpi Nikeen ennakkovalvonnan tehokkuuden ennakkotarkastukset ovat esimerkiksi 2017 saamaan takaisin 132 miljoonaa. Eli et, ettei, mene, ettei makseta näitä tukikelvottomia euroja. 2,46 prosenttia se on kaikista summista ja 2014 meillä ei maksettu näitä tukikelvottomia summia parin prosentin verran. Niin ikään merkittävä parannusta on saatu vuotuisissa tilintarkastussuunnitelmissa ja niiden täytäntöönpanoissa. Tässä on nyt neljä indikaattoria. No sitten edustustyön tulokset. Ensin oli 22 edustustoa, 22 86, joissa ei päästy 60 prosenttiin tavoitteissa. Nyt tässä on saatu selvää kohennusta. Me käymme läpi tarkemmin nämä edustustot. Meillä on erityissuunnitelmat olemassa e, alueellisissa osastoissa näitä edustustoja varten. Meillä on jotakin edustustoja, joissa se on aika ilmeistä, että varainhoito on hankalaa poliittisen tai turvallisuustilanteen vuoksi, ja sitten on muita, joissa on vaikea löytää syytä sille, että indikaattorit ovat punaisella suurilta osin. Etsimme syyt ja korjaamme ne. Sitten kolmiväriset tiedot, eli siellä on joko vihreä valo, jos hanke toimii hyvin, keltainen, jos vähän huonommin, ja punainen, jos ei juurikaan toimi hanke. Tämäkin erittäin vahva väline, ja kiitos muuten parlamentille, että te meitä rohkaisitte vielä vahvistamaan meidän erittelemään tällä saralla. Ensi kertaa 2016 me pystyimme laatimaan verkostoista typologian, kuinka paljon on viivästyksiä hankkeiden toteuttamisessa, tai jos on ajateltu, että hankkeet eivät pääse tavoitteisiinsa. Sitä paitsi pyysimme, että edustustot osoittavat, mihin, mihin ryh, toimiin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. Tämä on todella hyödyllistä, että meillä on tämmöinen typologia käytössä. Sen myötä voimme nimittäin yksilöidä sen, ja kuten Mark juuri tässä totesi, miten järkevää on puuttua. Ja todellakin se, että ei ole puututtu, niin se on ollut yksi heikkous hankkeissa, että täytyy vahvistaa myös niitä toimia, joihin ryhdytään hankkeita yksilöitäessä analysoida vielä paremmin riskit, olla vielä realistisempi tavoitteissa, joihin tähdetään, niin että olisi sitten sellaisia hankkeja, joista on sellainen käsitys, että kollegion määrittelemät tavoitteet myös saavutetaan. 300 hanketta meillä on DevKossa, totta kai muitakin poliittisia oloja, jotka ovat hank- hankalia, turvallisuustilannekin voi olla hankala, voi olla, että ei ole voimavaroja kumppaneiden puolella, mutta typologia vieläkin mielenkiintoinen sikäli, että me voimme miettiä eri toimiamme. Totta kai me pyrimme siihen, että voimme vähentää niiden hankkeiden määrä, jotka ovat punaisella, vaikka aika pieni määrä se on. Se on noin 4 prosenttia kaikista, 10 prosenttia on viitearvo, ja sitten totta kai ne hankkeet, jotka ovat myös keltaisella. Ja sitten lopuksi, kuten aluksi totesin, avunhallintakertomukset ja tulosindikaattorit ovat erittäin hyödyllisiä tarkastuslausumassa, mutta vielä hyödyllisimpiä meille hallinnassa ja valvonnassa. Eli me kyllä edelleen panostamme tähän järjestelmään vuoden verran, puolisentoista vuotta. Meillä on myös kojelauta, jonka myötä me voimme päivittäin seurata tulosindikaattoreita me käymme säännönmukaisesti johdon kanssa keskusteluja myös, jotta voimme hyväksyä toimintasuunnitelmia puuttuaksemme niihin hallintokysymyksiin, jotka ovat etääntyneet tavoitteista. Ja tulosindikaattorit ovat nyt myös osa meidän kulttuuriamme Defkossa. Oikeastaan suorituksesta ei kokousta järjestetä, ellei käydä myös läpi tulosindikaattoreita. Lopuksi vielä yksi asia. Tulosindikaattorit totta kai kehittyvät pikkuhiljaa, koska niillähän yksilöidään ongelmia, jotta ne voidaan ratkaista. Vähän niin kuin liikennevalotkin. Kollegan pitäisi olla tavallaan ei niinkään objektiivinen, vaan pessimistisempi oikeastaan näissä hankkeissa ja toimissa niin, että selvästi pystytään huomioimaan ne hankkeet, jotka ovat riskaapeleita. Eli tulosindikaattorit oikeastaan jo luonteensa vuoksi edellyttävät myös sellaisia käsityksiä suorituksesta, että päästään kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Kiitos. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Tänäänhän on erityislaatuinen päivä. Ilolla paljon merkille sen, että sanoitte, että tämä on hyödyllinen väline. Ja paljon kiitoksia tekemästänne työstä näiden tilastotietojen parissa. Mehän vaadimme näitä tietoja, tätä työtä, ja on reilua sanoa teidän puolelta, että olette kiitollisia. Tämä on vähän niin kuin joulu, kun lahjoja satelee. Yhteinen tavoite on siis ulkosuhdepuolella varojen käytön tehostaminen ja hallintotyön vahvistaminen. Siihen tarvitaan KPItä ja komission jatkuvaa valvontatoimintaa. On hyvä, että komissio suhtautuu vakavamielisesti tähän asiaan. Kiitokset teille tästä. DEFCO on jo vauhdissa työssään, Niir on aloitellut työnsä, mutta olen vakuuttunut, että pääosasto Niir pääsee siihen, missä Defcon on nyt. Ja kyllä meillä on tarve osoittaa, että me todellakin tehostamme toimintaamme ja että varoja käytetään tehokkaasti Euroopan kehityksen kannalta tärkeällä osa-alueella. Ja tuskin yllätytte, jos esitän muutaman kysymyksen. Olisi hyvä, jos pääosasto NIR metodologisesti toimisi DEFCON viitoittamalla tiellä DEFCOhan esittää tällaisen konsolidoidun projektiluettelon, sitä meillä ei ole pääosaston nieriltä, eli jos sellainen vielä saataisiin, niin hyvä olisi. Ja sitten, että asiakirjojen saatavuus helpottuisi, niin se olisi meidän kannaltamme erittäin tärkeä asia. Ja kiitokset myöskin siitä viestistä, että DEFCOssakin näin tehdään jatkossa ja toivottavasti myös pääosasto nierissä. No aloitetaanpa pääosaston Niiristä. Jos nyt katsotaan, mitkä val- edustustot ovat keltaisia ja punaisia. Fyrom 79 prosenttia, Ukraina 73 prosenttia, se ei ole mikään uusi asia. Sitten 69 prosenttia Syyria, eli vähemmän kuin Fyromin osalta. Sitten Armeenia 71 prosenttia. Ja sitten vielä Libanon 60 prosenttia. Eli yli 50 prosenttia hankkeista ovat ikään kuin, sanotaanko, hankalassa vaiheessa. Ja siksipä olisikin tärkeää, että pääosaston Nieristä kuultaisiin, mitä suunnitelmia näiden varalle on. Ja sitten Albanian liittyen kertomuksesta oli luettavissa, että puolet työntekijöistä, jotka vastaavat rahoituksesta, tarkastuksesta ja tarkastuksista, niin puolet on pistetty vaihtoon. Joten kysyisin jo tässä vaiheessa, että mitä tämä tarkoittaa Albanian osalta. Ja kertomuksista on selkeästi luettavissa, että käännöspalveluihin tarvitaan ihmisiä ja myöskin energia- ja kansalaisyhteiskuntahankkeisiin väkeä tarvitaan myöskin. Sitten Serbia, 145 miljoonaa yhdessä hankkeessa ja tämä on merkattu punaiseksi. No me emme ole nähneet yhtään suositusta sen suhteen, mitä pitäisi tehdä ja mitä on saatu aikaiseksi, joten lisäinfoa kyllä kaipaisimme tähän Serbiassa toteutettavaan suureen hankkeeseen. Sitten Turkki, Turkkia aina tarkastelemme, mutta Turkiin suhteen ei näytä olevan minkälaisia ongelmia. Eli se toimii ikään kuin parhaana esimerkkinä. Ja kysyisinkin, että tulkitseko tilanteen oikein vai liittyykö Turkkiin jotain erityislaatuisia ongelmia? Vaikkakin poliittinen kenttä on aika lailla hankala ja voisi kuvitella, että tilanne ei olisi näin mainitteleva. Sitten DEFCOon liittyen täytyy sanoa, että loistavasti toimitte, tilastotietoja työstetään erinomaisella tavalla ja on hienoa, kun tietoja välitetään eteenpäin, vaikka ne eivät olisikaan niin hyviä sisällöllisesti, joten kiitokset näistäkin ne tiedoista. Sitten nämä alkuhankkeet, niitähän ei tästä enää voi ikään kuin tunnistaa ja me tulemme sitten myöhemmässä vaiheessa kääntymään teidän puoleenne, jotta voimme sitten paneutua tähän seikkaan vielä yksityiskohtaisemmin. Sitten nämä Defcon mainitsemat ongelmat löytyy enemmänkin kuin kymmenen edustustoa joissa ongelmallisten hankkeiden lukumäärä on 60 prosenttia, jopa 98 prosenttia. Viittaan tässä Jemenin ja Eritreaan, siellä ongelmia on riittämiin. Tiedän, että tilanne on hankala paikan päällä, mutta mitä teette, jotta näitä maita voitaisiin auttaa? Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki hankkeet ovat näissä maissa ongelmallisia, joten miten te pyritte auttamaan näitä nimenomaisia maita? Sitten taloudellinen tuki, Tämä on tietenkin erittäin mielenkiintoinen avunhallintakertomuksista luettavissa oleva seikka. Jos katsotaan nämä budjettitukeen liittyvät hankkeet, niin 15 kuuluu niihin, kuten monet muutkin, ja 8-15 hankkeesta – Eli jos katsotaan nämä ongelmalliset hankkeet, niin nekin liittyvät taas budjettitukeen. Eli mitä on tapahtunut, koska suht, tämä tilanne on heikentynyt, mutta on hyvä, että te otitte myöskin nämä ongelmalliset asiat esille. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Eli nämä maat, joilla ennen on ollut ongelmia, laitetaanko nämä maat jossain vaiheessa mustalle listalle vai jatkuuko asia ikään kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan? Ja sitten KPI 21-23. Nämä kymmenen edustustoa, joissa on vielä huimasti tarkastuksia toimittamatta. Madagaskar löytyy sieltä heikompien maiden luettelosta, ja siellä on vielä tarkastuksia roppakaupalla suorittamatta jo vuodesta 2014 alkaen, joten kysyisin, että miksi näin on, ja mitä aiotte tehdä tilanteen korjaamiseksi? Kongo, Chad ja Keski-Afrikan tasavalta, no ongelmamaita kylläkin, ja suori, suoriutuvat tarkastusten osalta aika lailla heikosti. Onko tähän olemassa jotain erityistä syytä? Ja jos kyllä, niin voisitteko kertoa enemmän tästä? Siinäpä omat kysymykseni kollega Bavir tai kollega Johnson. Voitte keskenään päättää, kumpi aloittaa. Uh, Madam Chair, you, you cited... Puheenjohtaja, mainitsitte monia valtuuskuntia, joilla on ollut vaikeuksia hankkeiden kanssa – en voi jokaiseen näistä puuttua, koska yksinkertaisesti minulla ei ole kaikkea tietoa käytössäni tässä vaiheessa. Mutta selvästikin se, mitä me olemme tehneet, on se, että olemme käyneet vuoropuhelua delegaatioiden kanssa ja olemme painottaneet sitä, että niiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin, mitä tulee siitä, siihen missä ollaan suhteessa DEFCOon. että kai me me pyrimme viitamaan aina siihen, mitä, mikä on paras käytäntö. Koko tämä indikaattorifilosofia on kehitetty DEFKossa ja selvästikin he ovat pisimmälle edinneet sen edellisessä toimenpanossa. Ja mitä me haluamme on se, että haluamme tavoittaa heidät. En voi taata sitä, että se tapahtuu välittömästi, mutta se on meidän tavoitteemme. Tavoitteemme on tehdä niin. Olette luonnollisesti oikeassa Turkin osalta. Turkin osalta ei ole ongelma, vaan on haasteita. Haasteista yksi on se, miten pannaan ohjelmia toimeen. Meillä on huomattavasti jäljellä olevia varoja, eh, mutta Turkin tilanne on toisenlainen kuin useimmissa muissa maissa, siksi että Turkissa työskentelemme toimeenpanon osalta vastaanottavan maan kanssa, eli hallinto on Turkin viranomaisella ja siksi liikennevalot toimi ei siellä ole toteutettavissa samalla tavoin. Kysymys on siis luvuista. Mutta meillä on haasteita, haasteisiin on tartuttu ja teemme kaiken mahdollisen sen varmistamiseksi, että Turkin viranomaiset nopeuttavat ohjelmien toimeenpanoa, mutta puitteet Turkissa ovat erityisen haastavat tällä hetkellä ja monia asioita, jotka vaikuttavat tilanteeseen. Mikä tilanne on siis hyvin vaikeasti hallittavissa tietenkään Ehm, jos ajattelemme fasiliteetteja, joka koskee pakolaisia, jossa toimipano alkoi viime vuonna ja se osaltaan tulee sitten näkymään vuoden 2017 luvuissa tavalla, joka kertoo enemmän kuin vuoden 2016 luvut. Mitä tulee henkilöstömuutoksiin Albaniassa, valitettavasti henkilöstömuutokset ovat yksi asia, jonka me kohtaamme näissä valtuuskunnissa. Se on jotakin, minkä kanssa meidän on pyrittävä tulemaan toimiminen, pyrimme toimin, jo, jolla totta varmistetaan se, että tämä ei vaikuta ohjelmien toimeenpanoon. Totta kai on tärkeitä ohjelmia, jotka ovat käynnissä Albaniassa. Meillä on hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä, jotka ovat käynnissä ähm, Albaniassa niin kuin ylipäätään laajentumismaissa. Emme usko, että henkilöstövaihdokset ovat vaikutukseltaan kestäviä ja uskomme, että meillä on hyvin pätevä valtuuskunnan johtaja ja myöskin henkilöstöä tulee, sinne on valittu hyvin huolellisesti. Olemme hyvin tarkkoja siinä, että varmistamme sen, että e, tämä ei vaikuta tehokkuuteen, koska tämä on jotakin, mitä väistämättä tapahtuu. Mitä tulee Serbia-hankkeeseen, Perhaps I can come back when I've palaisin asian, kun voin katsoa hiukan täsmällisemmin täällä muistiinpanoja, niin tämä on yksi niistä asioista, joka ei nyt ole aivan tässä mielessäni. Voin parata tähän myöhemmin. We await, new, we await the Serbian information because... Serbian liittyviä tietoja jäämme odottelemaan, koska vastuuvapauteen liittyen niillä on keskeinen merkitys ja kaipaamme niitä mustavalkoisella. Kiitos puheenjohtaja. No niin, Kertomuksessa mainitaan yhdeksän edustustoa, joissa ei päästä indikaattorissa tavoitteisiin. Yhdeksän joukossa mitataan suoritusta 24 indikaattorin osalta, eikä pelkästään kahdessa, viitosessa ja kuutosessa, jotka liittyvät liikennevalohankkeisiin. Eli ollaanko punaisella, vihreällä vai keltaisella – mitä Han ja Mimitsa ovat saaneet, niin siellä käydään viitosesta ja kuutosesta asiat läpi tarkemmin. Ja täällä on edustustoja, joissa on kuitenkin korkeimmat prosenttiluvut hankkeissa, jotka ovat keltaisella ja punaisella. Meillä on oma listamme Jemen, Eritrea perässä, Botswana, Mali, Mosambik, Ghana, Mauritania, Lesoto. No, ajatellaan summa Meksiko ja sitten Etelä-Sudan. Näissä tapauksissa, kuten muissakin indikaattoreissa, alueellisilta osastoilta ja edustustoilta pyydetään toimintasuunnitelmaa tapauskohtaisesti riippuen yksilöidyistä syistä myös näissä kahdessa indikaattorissa, kuten muissakin edustusto, joutuu sanomaan meille, mihin toimii ryhdytään tilanteen korjaamiseksi. Se koskee kaikkia indikaattoreita, ei pelkästään sitä, mitä kerrotaan neuvostolle ja parlamentille, vaan täytyy tarkkaan kertoa, miten jatkossa toimitaan. No sitten jos ajatellaan tätä talousarvotukea erikseen, koska siitä kysyttiin, ja siinä on täytyy olla tarkkana, miten indikaattoreita käytetään ja tulkitaan ja miten eri välejä tulkitaan. Esimerkiksi se, että jos hanke keskeytetään tai lopetetaan tai budjettituki keskeytetään tai lykätään osan maksamista, koska ehdot eivät ole täyttyneet, niin tämä merkitsee jo, että se on joko keltaisella tai punaisella, mutta rahaa ei ole vielä maksettu. Eli meidän ongelmamme olisikin sitten, no raha ei ole annettu, eli hankkeen toteuttaminen viivästyy ja sitten se on punaisella, kun, jos se viivästyy pitkään. Ja kun raha ei ole maksettu ja viivästys on pitkä, niin varmasti olisi vaikeaa, ei mahdotonta, jos ajatellaan yhteistyötä, päästä tavoitteisiin. Mutta raha ei ole maksettu. Veromaksajan rahat ovat turvassa. Eli on tärkeää nyt ymmärtää, että budjettituessa on kyse enemmänkin maksuja viivästyksistä, koska erot eivät täyty, ja sitten joudutaan punaiselle tai keltaiselle. Ja totta kai budjettitukihankkeet tulevat näihin summiin mukaan ja luetteloihin, koska ne ovat kaikkein suurimpia, kaikkein tärkeimpiä hankkeita. Totta kai nämä sitten ovat mukana myös top tennissä näissä hankaluuksissa olevissa hankkeissa. No sitten tilintarkastukset. Meillä on omat suunnitelmamme kolmea vuotta varten. Me mittaamme näitä joka vuosi. Suurimman osan ajasta, jos huomataan, että tilintarkastuksessa on viivästyksiä, niin se johtuu myös viivästyksissä yhteistyössä – ja siksi ei voida pystytty myös tarkastuksia käynnistämään ja sopimuksissa viivästyksiä. Jos yhteistyö on mutkikasta, tilintarkastukset ovat mutkikkaita ja sitten määräajat pitenevät ja sitten keskustelut viivästyvät ja pitenevät. Eli tämä on tavallaan seurasta siitä, että yhteistyö ylipäätään on hankaluuksissaan. Se merkitsee myös sitä, että suunnitelmamme ehkä eivät ole realistisia Tämä liittyy myös moitteettomaan varainhoitoon tai ylipäätään moitteettomaan hoitoon, että suunnitelmat ovat realistisia. Eli edustustolta pyydetäänkin, että arviot ovat mahdollisimman luotettavia, yksityiskohtaisia siinä, että voidaanko tarkastuksia ylipäätään tehdä suunnitelmien pohjalta. Totta kai on muitakin syitä, henkilökunta, koulutus koulutusvaje, ja siinäkin totta kai ryhdymme toimiin, joiden myötä voidaan puuttua tilanteeseen kaikissa indikaattoreissa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset näistä tärkeistä selvityksistä. Vielä yksi periaatteellinen kysymys. Suurlähettiläät, miten he suhtautuvat tähän? Kumppanit ovat varmaankin komission työntekijät ja HOD. Nämä suurlähettiläät, jotka allekirjoittavat asiakirjat, niin ovatko he ymmärtäneet, että kyse ei ole vain vähänpätöinen asia, vaan heitäkin koskettava ongelma, vaikkakin myönnettäköön, että he joutuvat käsittelemään enemmänkin diplomaattisia ja poliittisia kysymyksiä. Mutta nämä rahoitukset rahoitusasiatkin ovat erittäin tärkeitä, koska se vaikuttaa suuressa määrin unionin uskottavuuteen. Ja Afganistanissa toimivat edustustojen päälliköt ovat ilmeisesti ainakin lehtitietojen mukaan syyllistyneet alkoholin trokaukseen niin sanotusti. Onko kyse komission työntekijöistä, paikallisista työntekijöistä vai ketkä ovat tätä harjoittaneet? Kollega Johnston ensin ja sitten kollega Bagger, siis tähän edustustokysymykseen liittyen. I would have to say that, uh... Minun on todettava, että olen aika tyytyväinen siihen, miten suurlähetäjät ovat vastanneet tähän. Uskon, että on kasvava ymmärrystä ja se on kasvanut erittäin huomattavasti aikaa myöten sen suhteen, miten tärkeää on varmistaa, että kaikki tehdään mahdollisimman hyvin, usein hyvin vaikeissa olosuhteissa. Emmekä tietenkään epäröi. Ja me todellakin olemme korostaneet lähettilöille, että, että tämä on heidän sitoumuksensa, tämä liittyy heidän tehtäviinsä ja EAMR itsessään on ollut hyvin myönteinen väline siinä, että – sidotaan tätä vastuullisuutta ja lisätään tietoisuutta. Eli me emme epäröi käynnit saattaa suurlähettiläitä toimimaan silloin, kun pidämme sitä tarpeellisena. Ja käymme säännöllisesti heidän kanssaan keskustelua näistä kysymyksistä. Ja esimerkiksi meillä on kokous heidän kanssaan vuoden alussa ja käytämme tuota tilaisuutta, niin kuin useimpia tilaisuuksia, kun tapaamme heidät niin, että voimme palata tähän hankkeeseen ja me, niitä voimme korostaa heille sitä, että tällainen asia ei ole mikään abstrakti toimi, vaan kysymys on hankkeessa, joka liittyy vastuu, tilivastuullisuuteen ja tämä on osa valvontaa, jota parlamentti harjoittaa komission suuntaan. Unionin lähettiläiset että varmasti meillä on ollut vähän sopeutumista sen jälkeen, kun saatiin ulkosuuden hallinto Lähettiläät, jotka olivat komissiosta peräisin ja tunsivat hankkeet ja niiden täytäntöönpano, koska se oli uh, nimenomaan ehkä ei ollut niin suurta kuin oli No nyt verkoston kautta tieto on lisääntynyt, koska eri maista tulevilla lähtillä ei ehkä ollut sitä tietoa, jota edustuston päälliköillä. Kun edustuston päällikkö 70 prosenttisesti tekee yhteistyötä, niin ei se voi sivuttaa tätäkään. Edustustien päälliköt tietävät varsin hyvin myös, että heillä on valtava vastuu, ja kun laativat avunhallintakertomukset ja tarkastuslausumat, ja varsinkin kun saavat myös pääosastolla vastauksenkin, jossa kohta kohdaltaan läpi käydään kertomuksen tiedot. Siinä todetaan ne alueet, joissa on päästy eteenpäin. Sitten he joutuvat vielä toimintasuunnitelma laatimaan ja siihen sitoutumaan, jotta voivat korjata puutteet. Avunhallintakertomukset käydään läpi myös korkealla tasolla alueellisten yksikköjen johtajien kanssa ja myös päälliköiden kanssa alueellisissa seminaareissa. Siellä käydään keskustelua edustustoittain liittyen tuleviin hankkeisiin tai mitä on käynnissä, mutta sitten käydään läpi myös kaikki ongelmalliset hankkeet ja ne indikaattorit, joihin ei ole päästy. Eli tietoisia kyllä ollaan tiettyä Eroavaisuutta on myös lähettiläiden kulttuurikin on kirjava. Kuitenkin on ymmärretty yhteistyön merkitys ja moitteettoman varanhoidon merkitys. Siitä on muistutettu lähettiläillekin. Kyllä he sen tietävät. No Afganistanista valitettavasti minulla ei ole tämmöistä tietoa. En tiedä mitä tietoa lehdistössä on, mutta minä en ole mitään kuullut alkoholin myynnistä Afganistin edustustosta. En osaa siitä sanoa mitään. No, me me teille lehdistötiedot. No, se tuli nyt vain tässä mieleen pari päivää sitten. Tämmöistä saatiin lukea. Kaikki yksityiskohdatkin. Sen vuoksi sitä kysyin. No, sitten seuraavat vaiheet avunhallintakertomuksissa. Onko niin, että viitearvot indikaattoreissa on 60 prosenttia. Miten tästä eteenpäin? Onko se jo kattona? Miten kehittää avunhallintakertomuksia tulevina vuosina? Kiitoksia vastauksesta. Tavoitteena olisi 100 prosenttia indikaattoreissa, 100 prosentissa edustustoja mutta ei tässä ehkä päästä ihan taivaisiin asti. 60 prosenttia on nyt saavutettu. Se on tavallaan pohja. Se on perustana myös toimintasuunnitelmassa tilanteen korjaamiseksi. Ei se tarkoita sitä, että indikaattoreittain, vaikka ollaan yli 60 prosentin, niin jos ei kerran päästä siihen, niin totta kai täytyy tehdä kaikki mahdollinen siihen pääsemiseksi. Totta kai kun meillä nyt on yhdeksän edustustoa alle 60 prosentin päästä, päästä niissä yli, yli 60 ja pikkuhiljaa päästä ylöspäin kaikissa. Toistaisin kuitenkin, että aikaa myöten, ei ehkä ensi vuonna, mutta ehkä sitten seuraavina kahtena vuotena pystymme muuttamaan jotakin indikaattoreita keskittyen muihin ongelmiin, niin ehkä voidaan lähteä sitten vähän alemmalta tasolta kuitenkin, että päästään eteenpäin edustuksessa joissakin aiheissa, jotka nyt ovat kesken. No, I would endorse everything that Lucas said. Olen Lukin kanssa aivan samoilla linjoilla. Tavoite on tietenkin se, että 60 prosenttia olisi se vähimmäistaso. Siitä ikään kuin lähdetään liikkeelle. Se ei ole mikään tavoite, vaan ikään kuin lähtökohta. Ja niin kuin äsken oli slaidista luettavissa, niin joistakin edustustoista löytyy jopa yli 90 prosentin tavoitteen saavutukseen, joten tarkoituksenamme on päästä kaikkien edustusten osalta parempaan tilanteeseen, mutta asettamatta mitään tavoitteita, mutta ei missään nimessä mitään epärealistisia tavoitteita tar- haluta asettaa. Joskus joidenkin edustusten osalta on vaik- hyvinkin vaikea päästä yli 60 prosentin rajan, mutta jos toimitaan ikään kuin ympäristössä ja silloin ollaan 60 prosentissa vain niin sanotusti, niin silloin lähdetään kyselemään, että mistä syystä näin on käynyt. Ja sitten tähän suurlähettelä kysymykseen pohdin asiaa vielä uudemman kerran, mutta jos katsotaan tätä laajentunutta aluetta ja naapurusaluetta, niin voinen sanoa, että meidän kannaltamme hyödyllistä valistustyötä on voitu tehdä siten, että nyt ihmiset ymmärtävät, että ulkoinen tuki, eli meidän tarjoama rahoitusapu, on keskeinen väli, väline keskinäisissä suhteissamme. Ja me yritämme saada näissä maissa tätä kautta muutoksia aikaiseksi hyödyntäen sekä heitä että myöskin unionia. Ja jos tämä viesti menee perille, niin silloin myöskin tukea arvostetaan paremmin ja ymmärretään, että varoja käytettäessä pitää pyrkiä todellisiin muutoksiin. Ja edustaja Schmidt seuraavana. Ja Kiitos. Oikeastaan en halunnut sanoa yhtään mitään, mutta minun kuitenkin täytyy sanoa jotakin. Nimittäin minulla ei ole vielä täysin selvää tämä jako. Siis puheenjohtajahan kysyi budjettituki, huonommat hankkeet ja parhaimpienkin hankkeiden tapauksessa. Tämä ei minulle käynyt täysin selväksi näistä vastauksista. Ja sitten haluaisin kysyä, te puhutte ongelmallisista hankkeista, että neljäs hankkeista on ongelmallisia. Se ei maksa meille kuitenkaan mitään, mutta kun varoja, kun varoja ei käytetä, mutta, mutta mitä te pidätte ongelmallisena? Toiseksi, te olette usean otteeseen maininnut kumpikin herra, että säännöllisesti käytte keskustelua omalla tasollanne ja myöskin ja ne keskustelu, minun mielestäni keskustelut eivät ratkaise mitään ongelmia. Ja että te esitätte lähetystölle kysymyksiä, sehän on tietysti mukavaa, jos esitetään kysymyksiä, mutta oikeastaan kai kysymys on enemmänkin siitä, minkälaisia vastaukset ovat. Minulle täysin selvää, mitä ovat teidän tavoitteenne. Tavoitteena täytyy olla se, että on sataprosenttinen kiintiö. Ja voisi sanoa, että on tyytyväinen vähäisempään siksi, että tämä kaikki on niin kauhean vaikeaa. Kyllähän me tiedämme, että tämä on vaikeaa, että on vaikeampia maita. Mutta tämä on jotenkin niin, että te sanotte, että tämä muistaa minua tällaisesta, äh, tällaisesta äh, kuumanpuuron kiertämisestä, koska te lähettiläät niin pitäisi oppia asioita ja toisaalta lähetystä ovat hyviä, toisaalta joita ei oikein tiedetä, ovatko ne hyviä, mutta se miten ne sitten ovat nyt syntyneet, tämä, tämä käy käynyt selväksi. Minä toivoisin, huolimatta nyt kaikista seurauksista, joita tällä on, että me haluaisin unohtaa sitäkään, että todellakin kyllä pitäisi olla hiukan innokkaampi toiminnassa ja pitäisi olla kunnianhimoisempia tavoitteita, koska kysymys on kuitenkin veronmaksajien varoista, joista täytyy kantaa vastuuta, joten, joten minusta ne ovat hiukan liian löysiä nämä vastaukset. Ja, no, EU e EU on oppiva järjestelmä ja joskus vain kysymys on se varsinainen vastu- vastaus. Kumpikas haluaa vastata, kollega Bagör vai Edustaja Johnson. Vastaan budjetista, jos sopii. Meillä on kaksi indikaattoria, jotka pyrkivät mittaamaan kaksi erityistilannetta. Ensinnäkin onko niin, että hanke on viivästynyt esimerkiksi, pitäisi tietty summa maksaa N vuonna, kun tavoitteet ovat mitkä ovat, ja sitten N plus 1 vuotena toinen summa liittyen toisiin tavoitteisiin. Sitten toinen indikaattori, joka puolestaan mittaa meidän arviotamme siitä, miten kykeneviä olemme pääsemään tavoitteeseen. On kolmen vuoden tasolla laadittu, mutta jos tilanne on, mikä on paikan päällä, niin pystymmekö sitten pääsemään tavoitteeseen? Jos ajatellaan budjettitukihanketta, ohjelmaa, joka on nyt keskeytetty, koska ehdot eivät täyty. Ja ei siinä siis voida edes ennakoitua siivua maksaa niin silloin ollaan viivästystilanteessa, koska tavoitteena on totta kai toteuttaa hanke. Eli jos on viivästystä, enkä pysty rahaa maksaamaan, niin hanke on punaisella, koska tavoitteena oli toteuttaa hanke. Yhtä lailla, jos rahaa maksetaan, niin voi olla, että kolmen vuoden päästä ei edes ole päästy tavoitteisiin. Ja vaikka pitäisinkin itselläni rahan, Eli siksi nämä ovat punaisella. Täytyy ensin pitää erillään se, että jokin hanke on punaisella, niin mitkä ovat sitten seuraukset. Joissakin tapauksissa on punaisella olevia hankkeita, mutta voi olla kyse rahoitusongelmista. Silloin se ei vaikuta meihin mitenkään. Mutta jos on punaisella ja siellä säilyy, niin silloin kehitystavoitteisiin ei ole päästy tietenkään kuten oli ajateltu kumppanin kanssa tehtäväksi, niin tavoitteeseen ei olekaan päästy. Siksi minä totesinkin, että budjettituki puolella, vaikka raha ei maksetakaan, niin sanotaan, että hanke on punaisella, koska siinä on tosi ongelma päästä tavoitteeseen, joka on siis antaa rahaa. No, I, I, I obviously endorse everything that Luke has said. Olen tietenkin Lukin kanssa samaa mieltä on hyvä kertomus tämänhetkisestä tilanteesta. Ja sanottakoon suoraan, että on olemassa erinäisiä tapauksia, joissa hanke alun alkaen, niin kuin sanoin aikaisemmin, että kun näitä suoritusindikaattoreita katsottiin, niin tiettyjä kysymyksiä oli sen suhteen, että miten tässä pitäisi toimia. Eli joidenkin hankkeiden osalta oltiin liian kunnianhimoisia. Ja nyt on vain katsottava, millä tavalla näitä asioita lähettään, lähestymään. Voidaanko siis toimimme kautta saada muutoksia aikaiseksi? Joskus voimme olla liiankin kunnianhimoisia. Eli hanketta täytyy lähteä ikään kuin korjaamaan ja pohtimaan, mihin me sillä pyrimme. Ja tämä liikennevalojärjestelmä kuuluu ikään kuin normaaliin hallintatyöskentelyyn. Vastaavanlaista järjestelmää käytetään yritysmaailmassa. Kyse on vain siitä, että miten työt hoidetaan ja liikennevarojärjestelmä, riippuen siitä, mitä KPItä tarkastellaan, niin kyse on siitä, että katsotaan, mikä on tämänhetkinen tilanne, onko viipeitä syntynyt, voiko olla mahdollista, että tavoitteita ei saavuteta laisinkaan. Ja joskus tämä taas voi johtua omista virheistämme, jos olemme esimerkiksi olleet liian kunnianhimoisia – ja kuten usein käy, se voi johtua ulkoisista tekijöistä. Ja jos ajatellaan nyt budjettitukea DG Niirin osalta, mehän käytämme budjettitukea, viittaan tässä Ukrainaan, Ukrainan kaltaisissa maissa budjettitukea käytetään välineenä noudattaen ehdollisuutta ja tämä taas tarkoittaa sitä, että lainsäädännölliset muutokset täytyy täyttää. Ja jos lainsäädäntö ei toimi, niin silloin maksua ei suoriteta. Ja tähän liittyy juuri tämä moitteeton varainhoito ja se antaa meille pelivaraa. Eli jos tänä vuonna maksua ei suoriteta, niin sitä ei suorita myöhemminkään, mikäli kriteerit eivät täyty. Mutta kaiken kaikkiaan me toimimme myöskin toisenlaisissa olosuhteissa, kuten kansalaisyhteiskunnan tukeminen hankalissa olosuhteissa. Ja joskus on vain sanottava, että joku hanke on erittäin ongelmallinen, koska kansalaisjärjestöjen asemaa ei tunnusteta, mutta silloin yleensä toimimme niin, että me pyrimme aktiivisesti korjaamaan tilannetta. Ja, Haluaisin kiittää siitä, että meille jälleen kerran selitettiin tämä liikennevalojärjestelmä. Kiitos vaan, kyllä minä sen ymmärsin jo. Minä en ole tämän budjettiavun ystävä ja vielä muutaman vuoden jälkeen ole täysin ymmärtänyt sitä, miksi sitä niin kovasti juhlitaan, mutta minusta kunnianhimo on tietysti aina suurenmoista, optimismikin on suurenmoista. Ja lähden liikkeelle siitä, että teidän tavoitteenne ovat kuitenkin asiantuntijoiden määrittämiä, ja jos neljännes hankkeista on niin sanotusti ongelmallisia, niin kyllä minä toivoisin, että tehtäisiin työtä siihen suuntaan, että tavoitteet olisivat realistisempia, että, niitä eivät määritäisi ihmiset, jotka eivät tunne olosuhteita. Onnittelen vielä kerran kunnianhimoista ja optimista, mutta se, että neljännessä hankkeista on ongelmallisia, on kyllä hiukan liikaa. Ja, also, ich meine, die Tatsache, dass wir wissen, dass... Niin se fakta, että tiedämme, että neljännes on ongelmallisia hankkeita, se on jo askel oikeaan suuntaan, että se vain tiedostamme ja siltä pohjalta voimme lähteä järjestelmää kehittämään ja puutumme tilanteeseen, jos järjestelmä ei toimi. Joten tällainen vaikutelma on meille syntynyt. Eli että raportointi sinänsä on jo menestys ja olemme ihan oikealla tiellä. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Ja voi luvata teille, että tapaamme uudemman kerran. Sitä jo ilolla jäämme odottamaan ja katsomme sitten, miten tilanne on muuttunut. Minä olen itsekin käynyt nämä kertomukset läpi ja laatinut omat tilastot. Kiitokset teille ja toivoisin, että pysytte tarkkana, sillä muuten tästä ei tule yhtään mitään. Me voimme toimia sitten kyllä ikään kuin esiliinana, kun keskustelette lähettiläiden kanssa, mutta se ei meitä haittaa ollenkaan. 60 prosenttia, no ymmärrämme mistä kenkä puristaa, mutta kyllä siinä pelivaraa on. Oikein paljon kiitoksia vielä kerran tästä vierailusta ja tekemästänne työstä. Todellakin oikein paljon kiitoksia tästä kiistatta suuresta työstä. Näin tämä asia on käsitelty loppuun. Näin pääsemme esityslistan kohtaan kahdeksan ja kyse on Holmajerin asioihin kuuluva komission kiinteistöpolitiikka Luxemburissa. Myöskin kollega VG on paikalla. Oi Ellen. johtaja, tervetuloa. Ja edustaja Holmeier, voitte esitellä tällaisen epätavanomaisen hankkeen. Olkaapa hyvä. Rouva puheenjohtaja, hyvät kollegat, en halua oikeastaan esitellä itse hanketta kokonaisuudessaan, vaan ikään kuin ehdotuksena toteaisin seuraavaa. Kun puhutaan kiinteistöhankkeesta Drosbach E2 liittyvä tilanne. Me vuokraamme ja joudumme vuokraamaan Luxemburgista kiinteistöjä. Tämä liittyy erääseen verstaaseen varastoihin, painotaloon ja muihin – ja varastot ovat olleet aika lailla ongelmallisia myöskin paloturvallisuuden osalta ja Luxemburgista vaan ei millään meinannut löytää toimivia tiloja varastoiksi ja verstaiksi ja tästäpä syystä sovittiinkin, että nämä asiat hoidetaan Drosbach-tiloissa, ei välttämättä se halvin ja paras vaihtoehto, mutta vaihtoehtoja ei ilmeisesti ollut tarjolla. Kysehän oli turvallisuus- ja paloturvallisuusaspekteista ja siksi joudumme myöntymään tilanteeseen. Ja kun tarkastelimme yksityiskohtia, niin törmäsimme epätavanomaisiin tilanteisiin. Mielestäni näinä aikoina tällaista ei pitäisi enää saada syntyä. Kävi nimittäin ilmi, että kahvia, riisiä ja elintarvikkeita vielä varastoidaan – ja kysyin, että miksikäs tällaista tehdään. Sitten sanottiin, että päivittäiset tarpeet pitää vain huomioida. Luulin, että asia hoidetaan nykypäivänä tällaisella täsmätoimituksella. Eli ihan vain päivittäiseen tarkoitukseen varastoja käytetään, mutta ei pidemmälle aikavälille. Ja painotaloihin liittyen ilmeisesti instituutiot eivät tee yhteistyötä ja kysyinkin, että miksi eri instituutiot hoitavat tulostustoimintansa eri yksiköissä. Eli kun sitten kyselimme ja kyselimme, niin kävikin ilmi, että varastointitoiminta, painotoiminta, logistiikkatoiminta, niin ei vastaa enää tämän päivän edellytyksiä ja haasteita. Me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia, synergiaa, mahdollisuuksia roppakaupalla tarjolla, sillä Luxemburgissahan ei ole vain ainoastaan parlamentti, vaan tilintarkastustuomioistuin, tuomioistuin, komissio ovat siellä todellakin rintarinnan edustettuina ja kun puhutaan esimerkiksi tulostustoiminnasta, niin Tuskinpa joka toimielimellä pitää olla oma ikään kuin painotalonsa, eli synergian vaikutuksia varmaan voidaan saada synnytettyä. Ja sitten varastointiin. Mitä kaikkia varastoidaan ja miksi ja kuinka pitkään aikaa? Meille aikanaan todettiin, että varastot ovat jopa pidemmän aikavälin hankkeita, eli kuukausien ajan näitä varastoja tyhjennetään. Näin toimittiin 70-luvulla näin todellakin toimittiin, että riisiä, vehnäjauhoa ja tämän tyyppistä tavaraa varastoitiin kuukausi tolkulla. Nykyään näin ei tehdä. Ja sitten kun puhutaan teestä tai kahvista, niin eihän asiaa näin enää tehdä, vaan tavaraa toimitetaan melkeinpä päivittäin. Ja herääkin kysymys, että voitaisiinko tässä toimia ulkoistamalla vai pitääkö tämä hoitaa toimielimen toimista? No, meillä ei ollut aikaa seikkaperäiseen analysointityöhön ja me pyydämme omassa lausunnossamme, että tätä ongelmakenttää käsitellään. Aiheeseen liittyvä lausunto aikaisemminkin toimitettiin ja sanottiin, että Drosbach-rakennuksesta siirrytään päärakennuksiin. Kustannukset ovat muutenkin jo aika lailla korkeat. En nyt syytä työntekijöitä siitä, että Luxemburgista ei löydy juurikaan kelvollisia rakennuksia, näin vain on, mutta jos niitä ei ole, niin joskus täytyy vain katsoa, että pitäisikö sitten katsoa hiukan kauemmas, jos Luxemburgista ei tiloja vaan löydy. Eli lähdetään sitten katsomaan, miltä Luxemburgin ulkopuolella näyttää. Ja jos katsotaan tämänhetkisiä kustannuksia, niin ne eivät ole ihan mitättömiä. Yhteensä tähän menee siirtymäaikana kaikki ne hoitokuluineen ja rakennuskuluineen 1,75 miljoonaa euroa vuositasolla. Eli verstaisiin ja varastoihin suhteutettuna, niin tämä on melkoinen summa. Joten toivoisin, että teidän valiokuntanne, että OIL, joka tarkastelee myöskin rakenteellisia muutoksia, ainakin kuulemani perusteella, niin toivoisin, että tässä muutetaan lähestymistapaa siten, että toimitaan nykytarpeiden ja käytänteiden mukaisesti. Kiitoksia. Niin herää kysymys, että onko nälänhätä jo oven takana odottamassa vai miksi näin on toimittu? Olkaapa hyvä. Merci, madame le président. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä vähän taustaa ensin, joka on aika kirjava liittyen Luxemburgin kiinteistöihin. Kuten tiedätte hyvin, me jouduimme Jean Monnet-rakennuksen, historiallisen rakennuksen hylkäämään, koska siellä on asbestia. Tämä puolestaan johti kollegion komission päätöksen 2014 kesäkuussa ja siihen liittyy myös budjettiviranomaisen päätökset. Eli piti löytää toimistoja, kokoustiloja, teknisiä tiloja, varsinkin varastointia varten, niin että löydään löytää 600 virkamiehelle paikkaa. Se ei nyt ole ihan pikku juttu. Mitä tulee varastointitiloihin, joihin juuri viitattiin puheenvuorossa, kun Jean Monesta lähdettiin, niin meillä olisi 7000 neliömetriä varastotilaa. No nyt tätä tarvetta leikattiin järkeperäistämisen ansiosta ja nyt vaadittaisiin kolmen ja puolen tuhannen, kolmen ja 350 sadan neliön tilaa budjettiviranomaiselle 2015 maaliskuussa toimitettiin kyllä tieto tästä, ei sitä viime syyskuussa esitetty, vaan uusi pyyntö liittyy siihen, että voidaan edelleen etsiä tätä tilaa, josta on tieto aikaisemmin toimitettu. Saamonesta todellakin lähdettiin tämän vuoden toukokuun lopulla ja toimitettiin avaimet omistajalle, eli rakennus piti tyhjentää. Siellä oli oltu sentään 40 vuotta ja Totta kai esimerkiksi me jouduimme 20 000 eri historiallista esinettä hävittämään. Ne olivat varastointitiloissa. Me jouduimme tätäkin järkiperäistämään niin, että jouduttiin etsimään uusia paikkoja eri virkamiehille. Esimerkiksi yksi verstas, joka huonekaluja korjasi, joutui palaamaan sitten palvelun tarjoajan tiloihin, eli tämä tavallaan ulkoistettiin. Niin ikään tässä on viitattu painopuoleen, jos ajatellaan nykyvarastotiloja, joita komissiolla on ja on oleva, kun vuokrasopimus laaditaan, niin print shop on vain 9 prosentin osuudella mukana. Sitten mitä tulee elintarvikkeiden varastointiin, kuivatavaran varastointiin, niin sen osuus on 7 prosenttia varastotiloista. Ja sitten muut ovat kokonaisvarastoja, laitteistoja, koneita, huonekaluja. Ja siellä on aika merkittävä osuus osoitettu informa- tietokonekysymyksille. Siellä on joitakin laboratorioita, joita käyttää myös meidän tietopääosastomme. Tarjouskilpailu on ollut moniportainen ja oikeastaan, oikeastaan ainoa ratkaisu on vuokrata lisää tilaa Ros, Rosbrach-rakennuksessa. No sitten vielä yhteiskäytöstä, synergiasta, se on tärkeä kysymys. Totta kai yhteisvaikutusta on saatu aikaan jo Luxemburgissa ja totta kai etsimme uuttakin niin, että me Voimme julkaisutoimiston kanssa jotain yhteistä saada aikaan. Julkaisutoiminta on yksi tärkeä osa ja heidän kanssaankin on puhuttu sen selvittämiseksi, miten jatkossa, kun sitten vihdoinkin saadaan Jean Monnet kakkonen käyttöön, kunhan se aikanaan toteutuu, eli miten julkaisutoiminta voitaisiin siirtää sinne painotyön osalta. Sitä paitsi tämä on jo mukana toimielinten välisessä lähtökohdassakin liittyen painotyöhön, jota suoritetaan Luxemburgissa. Ja se myös, että mitä tulee muuhun synergiaan, niin jo usean vuoden ajan tätä on jo toteutettu, varsinkin mitä tulee lasten päivähoitoon, mutta totta kai muitakin synergiaetuja saatavissa turvallisuudessa muun muassa. Ihan hiljattain luotiin muun muassa skannausosasto ajoneuvoja varten, ja tämäkin on toimielinten välistä toimintaa. No niin, no näin alustavasti tämä ehkä riittänee. Ja mennään seuraavaan kysymykseen. Ja, so, ja, Kiitoksia. Luxemburgin tilanne ei ole meille kovinkaan tuttu ja siksipä halusinkin asiaa täällä käsiteltävän, koska näin voi sivistää itseään näiden mahdollisten ongelmien osalta. Niin ensimmäinen kysymys kuuluukin, että vuonna 2014 ajateltiin, että 2017 rakennus on valmis, mutta eipä ole vieläkään valmis. Miksi näin? Ja enkä vieläkään ymmärrä sitä, että miksi me varastoimme elintarvikkeita. Kollega Hulmajor, olkaapa hyvä. Haluaisin todeta, että olen iloinen siitä, että tämä virasto, joka sitä julkaisuja huolehtii siitä, että se pyrkii löytämään synergiaa ja paremmin koordinoimaan asioita, mutta näistä synergioista olisi jo lisäkysymys. Se tieto, jonka me saimme esimerkiksi painotyöstä oli se, että parlamentin painot painamoa voitaisiin käyttää siksi, että komission virkamiehet eivät voitakin käyttää parlamentin koneita, koska tähän liittyy jotakin vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Ja tässä syntyy kysymys siitä, että synergiakysymys olisi sellainen, mikä voisi olla hiukan optimoitavissa näin varivaisesti todeten, sillä jos on suuria raskaita painokoneita, en nyt ryhdy mainitsemaan niitä merkkejä, jotka tunnen, ne eivät ole kaikkein uusimpia malleja, vaan ne ovat jollakin sellaisia, joilla on jo tietynlainen antiikki luonne. Ne toimivat kyllä hyvin, mutta eivät enää välttämättä <laughs> vastaa nykypäivän vaatimuksia, mitä tulee painotoimintaan. Jos meillä tehdään sen jotakin julkaisu, olisi todellakin järkevää pohtia sitä, voitaisiinko kaikki koota yhteen niin, että saataisiin nykyaikainen ja informaatioteknologian kannaltakin nykyaikainen laitos. Jean Monnet-rakennusta sanoisin varovaisesti, Euroopan komissio on tänä vuonna ilmoittanut meille, että kaikki olisi toteutumassa aikataulun mukaisesti. Tieto oli aivan väärä. Olen ilmoittanut tästä komissiolle ja itselleenkin, että tällaiset virhetiedot johtavat epäluottamukseen parlamentissa ja sellaista asiaa tapahtuu. On parempi kertoa, miksi tapahtuu viivästymisiä, paljonko viivästymiset maksamat se, että se johtaa kustannusten kasvamiseen, joka, mikä lisääntyy uusiin turvallisuusjärjestelyihin, mistä nämä, miksi näin on tapahtunut. Ja kun komissio tietää tämän, niin silloin ei ole kovinkaan hyvä, että meille annetaan tietoja, jotka ovat päinvastaisia. Tämä vielä työasiakirjassa, se ei suoraan näytä kovinkaan hyvältä eikä herätä luottamusta. Siksi mm, tässä olisivat nyt sitten minun kommenttini ne ponnit, ponnistelut, joihin on ryhdytty, niissä tulisi nyt toimia avoimesti, katsoa kaikkea avoimesti. En hyväksy sitä, että meillä on eri alueilla tällaisia painatuskeskuksia, niitä ei ole rahoituksessakaan, niissä teemme läheistä yhteistyötä kirjanpidon osalta, joten uskon, että on mahdollista saada aikaan synergiaa, pannus saada aikaan optimointia niin, että toimitaan paremmin, jos varastoidaan riisiä ja vastaavaa sanon suoraan, että minulla on kyllä epäilyksiä, että jos me nyt pidämme käynnissä ravintoloita, ei nykyään tarvitse enää varastoida riisiä ja kahvia tai mitään elintarvikeita, kuten jauhoa. Ei tarvitse olla mitään suurvarastoja millekään maitotiivisteelle tai vedelle, koska nykyään kaikki nämä tuotteet voidaan toimittaa pari kertaa viikossa, jopa useamminkin tarvittaessa. Jopa siis sanoisin, että pyytäisin, että rakenteita parannetaan ja muutetaan ne ajan tasalla oleviksi. Merci. Kiitos. No, elintarvikkeista vastasinkin jo siihen kysymykseen. Todellakin siellä on ihan vähimmäisvarastot nyt käytössä. Ja siellä on tämä yksikkö, joka vaatii tietyn määrän ja sen osuus on vähäinen kokonaisvarastoinnista. Synergiasta puheen ollen sitten, niin totta kai mehän haluamme löytää synergiaa mitä suurimmassa määrin kaikkien toimielinten kanssa. Se on kaikkien etujen mukaista totta kai. Ja on toki ollut ongelmia siinä, että voitaisiin käyttää Euroopan parlamentin laitteita täysimittaisesti, mutta tässäkin julkaisuyksikkö on vetovastuussa. Ja mitä pikimiten ainakin toivomme, ratkaisuja löytyy, niin että löytyy hyvää synergiaa. Totta kai sitä puolamme. Ja sitten Jean Monnet kakkosen viipeet. No ensin on ymmärrettävä, että me saimme viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa, pyynnöt, jotka liittyvät turvallisuusjärjestelyihin, ovat aika merkittävät. Ja ne piti yksityiskohtaisesti käydä läpi arkkitehtitoimistossa, joka puolesta on vastuussa suunnittelusta. Täytyy muistaa, että komissio ei tässä ole rakennusmestarina, vaan Luxemburgin julkisen rakentamisen yksikkö on vetovastuussa tässä ja totta kai olemme siinä kiinteästi mukana kaikissa keskustelussa arkkitehtienkin kanssa. Turvallisuusjärjestelyt täytyy käydä läpi perinpohjaisesti ja se johtaa tietenkin lisäviipeisiin rakentamistyössä kuuden kuukauden verran. Mitä tulee puolestaan näistä koituviin kustannuksiin, niin me pystymme kyllä ensi vuonna vastaamaan siihen kysymykseen, kun tämän vuoden lopulla me saamme yksityiskohtaisen suunnitteluhahmotelman, ja siellä on käyty läpi eri kustannukset. Me saimme tämän tiedon kesän lopulla. Emme ole sen nopean pystyneet tiedottamaan tästä myöskään budjettiviranomaista kuten ei myöskään näistä viipeistä. Sitä paitsi totesin, että tässä on myös viive tullut esille, joka liittyy maan rakennustöihin, muun muassa Kuopan. Je continue, madame la Jatkanko puheenjohtaja? Merci. Kiitos. Eli me on laatia kertomus ensi vuoden helmikuussa niin että voidaan hälventää kaikki väärinkäsitykset, jotka liittyvät tähän hankkeeseen. Le bâtiment Jean Monnet. Jean Monnet 2 rakennus, kun se valmistuu, sisältää myös toimielinten piirteitä. Sinne tulee kirjasto, kokouskeskus, joka on myös käytettävissä muille toimielimille. Siellä on muitakin tiloja tulossa. Eli tässä noudatamme tarkkaa synergialogiikkaa toimielinten kesken. No siinäpä se, kiitos puheenjohtaja. Sitten Jean Monnet kakkosen liittyvistä viivästyksestä. Mistä lähtien tiesitte tästä, jos ajatellaan tätä siirtymäkautta, niin siihen liittyvät ongelmat johtuvat myöskin näistä viivästyksistä. Onko kyse vain siitä, että te tiesitte tästä asiasta, mutta meillä vaan tätä tietoa ei ollut tai me emme ymmärtäneet asiasta mitään? Nämä asiat eivät kovinkaan paljon liity toisiinsa. Toisaalta on niin, että pitkään toisen äh, rakennuksen omistajan kanssa neuvoteltu, mutta joistakin syistä tämä sittenkään johtanut tuloksiin. Ja sitten ei löydetty muuta rakennusta, mitä mitä en tietenkään voi tutkia. Ja siksi minä kysynkin, miksi ei sitten menty Luxemburgin ulkopuolelle, jos kahden kolmen vuoden ajan on jo, siis jo, kun työntekijät ovat joutuneet olemaan olosuhteissa, jotka ovat olleet, olleet hyväksyttäviä kahden kolmen vuoden ajan, ja tiedyt jättämään rakennus Sammoneen, ja tästä syystähän parlamentti hyväksyi tämän rosvarakennuksen käytön, koska työntekijät ovat missään tapauksessa saaneet jäädä aspektin saastuttamiin tiloihin. Ja tätä minä en arvostele mitenkään. Arvostelu kohdistuu ennemminkin siihen, että nämä varastot, jos te tänään minulle sanotte, että elintarvikkeita täytyy varastoida tällä tavoin, niin silloin minä sanoin, silloin teette tällaista saat tulla sanomaan jollekulle, joka tuntee eh, gastronomian alaa. Se herättää pelkkää naurua. Kyllä minä tunnen tämän vanhoista tavoista, että on ollut rakentajat, koska minä olin vuonna 1980 eh, oppisopimuskoulutuksia ja silloin oli vielä tällaisia varastoja, mutta nykyään toimitaan eri tavoin. Toimitukset gastronomisella alalla tapahtuvat eri tavalla. Yrityksissä ei voida enää eh, toimia niin, että on elintarvikkeita kahdeksan kuukauden, kahdeksan kuukautta varten ennen Tämä voidaan kenties tehdä hyvän espanjalaisen kinkun tapauksessa, mutta ei jauhojen nosteta ja kinkujen tapauksessa. Tämä varastointi tapahtuu vain eri syistä, koska se vaatii tietoisen varastointiajan, jotta se on hyvin varastoitu ja saa tietyn maun kehittää sen. Mutta jauhon tapauksessa näin ei ole, eikä myöskään riisin tapauksessa eikä kahvin tapauksessa kaikkien näiden tapauksessa näin ei todellakaan ole. Mitä tulee Ramoneen rakennukseen? Minun on nyt sanotaan vielä kerran selvästi, että Minusta teidän eh, tietonne ovat aivan vääriä. Analyysit siitä, että turvallisuussyistä olisi tarvittu muutoksia Saamunen rakennuksen ovat asioita, jotka olivat esillä yli vuoden ajan. Että ei voi sanoa, että ei sitä ole tiedetty ja että, että tätä asiaa voitu ilmoittaa parlamentille. Tuo on väärä tieto, siksi minä nyt olen niin vihainenkin, koska <laughs> minä en pidä siitä, että minua yritetään huijata te teette te virheen, halusitte toimia katolossa, mutta sanotte sitten, että ette tienneet asiaa, että voin sanoa sitä, siksi se on väärä tieto. Olisi voitu kirjoittaa, että turvallisuusmääräysten vuoksi tulee muutoksia ja nämä turvallisuusmääräykset ovat sellaisia, jotka, sellaisia, jotka liittyvät uusiin turvallisuusstandardeihin, joita on käytössä Brysselissäkin. On olemassa varmasti oikeita syitä asialle, mutta pyydän, että silloin ei täytyy käyttää tällaista perustalla, että olisi tienneet asiasta, silloin te tiesitte asian, ette kenties tienneet, mikä on kysymyksen laajuus, mutta se, että voi lähettää ennakkovaroitus parlamentille, että tietyistä syistä tulee suunnitelmien muutos, Parlamentti itse toimii aivan samalla tavoin. Ensin oli ennakkovaroitus, että tällaista tulee tapahtumaan, ja selkeän tulivat täsmälliset luvut ja tiedot. Me olemme vuoden, meitä pidettiin vuoden puolen väliin kesäkuun saakka eh, siinä uskossa, että kaikki sujuu hyvin. Ja sitten vasta että tämä ei todellakaan valmistu sitten, kuin se valmistuu, mikä me sitten huomasimme. Se, että nyt ei pidä kaunistella asioita, on parempi toimia rehellisesti, koska muuten syntyy valtaisa epäluottamusta. Pyydän, että olette avoimienä. Minä sanon kyllä, että minulla on nyt sellainen tunne, että minua hiukan huijataan tässä rakenne, rakennustyöttelussa. 7 prosenttia rakennusta on aika paljon ja 9 prosenttia alastakin on melkoista, melkoinen puutos. Nämä oli, ne ovat kaikki toimistorakennuksia, eikä mitään varastorakennuksia. Minä olen kyllä periaatteessa ihan hyväntahtoinen ihminen, mutta, mutta minun ystävällisyydelläkin on rajansa, kun huomaan sitten, että minä en saa asianmukaisesti tietoa. Ja, bitteschön. Merci. Kiitos. Jaamonen kakkosrakennuksen turvallisuusjärjestelyistä joutui tekemään yksityiskohtainen selvitys. Ne ovat teknisesti hankalia kysymyksiä ja se kaikki vaikuttaa puolestaan moniin asioihin, esimerkiksi pysäköintiin, sisäänkäynteihin, vierailijoille ja virkamiehillä. Todellakin tämä täytyy käydä perinpohjaisesti arkkitehtitoimistossa ja toistaan vasta kesän lopullahan me saimme tiedon myös viipeen laajuudesta tämän vuoksi. Ja kuten juuri sanoin, me olemme hyvin halukkaita tekemään yksityiskohtaisen kertomuksen näistä uusista tiedoista ja pystymme myös tekemään arvion muutosten budjettivaikutuksista, mutta vasta tämän vuoden lopussa, koska silloin vasta me saamme yksityiskohtaiset lukutiedot muutoksista. Ehkä emme riittävästi pystyneet ennakoimaan viipeen pituutta. Mutta tämä nyt on niitä tekijöitä, jotka liittyvät rakennustyöhön, järjestelyihin muutenkin. Sitä paitsi muistuttaisin, että toisin kuin muissa kiinteistöhankkeissa tämä on jaettu suuriin osiin kilpailun takaamiseksi ja se vaikuttaa myös tilien selvittämistä. Sitten elintarvikevarastoinnista vielä voin tehdä kyllä ehdotuksen Holmajärjelle, tuli, tulkaapa vierailemaan, niin voitte itse omin silmin nähdä, että, että on kyse aika rajallisesta määrästä kaiken kaikkiaan. Ja totta kai olisimme ilahtuneita hänen vierailustaan. Also, so ist es ja nicht. Niin, ei tämä ole mikään ihan pieni varasto, ainakin 1704 varastotila on käytettävissä ja 1804 toimistotilaa, eli lähes puolet. Ja sitten te sanotte, että ATK-väki tarvi varastotilaa, eihän niitä tietokoneita osteta varastoon, muutenhan niitä sitten kun niitä käytetään, niin ne ovat jo vanhoja ehkäpä meiltä löytyy jotain semmoista tavaraa, mitä voitaisiin viedä vähän niin kuin kaatopaikalle. Joten en ymmärrä, miksi näin paljon varastotilaa vuokrataan tähän hintaan. Voisitteko vielä kertoa uudemman kerran, että mitä näissä varastoissa oikein varastoidaan? No totta kai puheenjohtaja. Ja kuten juuri totesin, meillä oli 7000 neliömetriä, nyt kolme ja puoli tuhatta neliömetriä. Varaston osuus on pudonnut kaiken kaikkiaan, kun on päästy vanhasta materiaalista eroon, niin 70 prosentilla on leikattu tätä. Me olemme päässeet, jos panna kaikki yhteen, oli kyse varastoinnista, painot, verstaista, toimistotarvikkeista, ATK-tarvikkeista, niin on päästy kaiken kaikkiaan 14 000 neljään tuhanteen, Eli kyllä tässä on yritetty järkiperäistä aika lailla. Sitten ATK-varastot, mainitsinkin jo, että sitä voidaan hyvin verrata suuruudeltaan myös elintarvikevarastoisen 150 neliömetriä osaa ATK-osaston laboratoriolla, jossa joudutaan testaamaan uusia laitteita. Niitä ei välttämättä voida testata toimistotiloissa. Sitten tilanne, tila, joka on ravintolan käyttöön, niin se on 74 metriä vielä toteaisin, että mitä me nyt käytämme kaiken kaikkiaan on, on yli 4000 neliömetriä. Ja jos haluatte, voimme te toimittaa kaikki nämä luvut myös kirjallisesti. Ja, dieses Angebot nehmen wir gerne an. Danke. No kyllä vain, kiitoksia. Mieluusti otamme nämä kirjallisen vastaan Rova Holmajär. Voisin niin, vielä sanoa, että te mielelläni odotte mielenkiinnolla minun ehdotuksia. Minä otan mielelläni teidän ehdotuksia. Nykyaikainen ravintoloiden hallinnointi on, se on nähtävissä missä tahansa ravintolassa tai ruokalassa. Voidaan hyvin nähdä se. Minä voin antaa teille ehdotuksia asiaan, mutta tavallisesti sen ei pitäisi lähteä edustajista. Tavallisesti ei ole olemassa mitään keskusvarastoja kuutta ravintolaa varten, eikä tarvita henkilöstöä, joka huolehtii näistä kuljetuksista ravintolasta toiseen ja riisin varastointi ole yhtä tarpeellista kuin se kenties oli vielä 60-, 70-, 80-luvulla. Silloin tällaista varastointia vielä tehtiin, joten pyydän, että tutustutte tällaisiin rakenteisiin ja katsotte, onko järkeä siinä, että kuutarvintolaa varten keskitetysti Luxemburgissa on olemassa varastot eh, pitkäkestoisille elintarvikkeille. On olemassa nykyaikaisempia logistiikkajärjestelmiä tällä hetkellä, ja minä toivon, että te esittelette meille omat esityksenne – minä olen tullut tutustumaan asioihin, kun käyn tammikuussa muutenkin Luxemburgissa. Niin se, että tarvittaanko varastointia laisinkaan siihen, että sanon, yhtään mitään totesitte vain, että mikä on tämä varsinainen tarkoitus. Onko komissiossa tapana tällaisia varastoja pitää? Me emme ole koskaan tätä käsitelleet ja ilmeisesti siinäpä se meidän ongelmamme onkin ja tekemämme virhe, kun tätä ei ole aikaisemmin käsitelty täälläkin. Olkapa hyvä. Ja kuten totesin, me olemme kovasti ponnistelleet järkiperäistämisen nimissä tilojen supistamiseksi 4000 4400 virkamiestä kaiken kaikkiaan kun on, niin ei ihan mikään pieni määrä. Ja jos katsotaan tilaa puolestaan, niin se se on alle neliömetrin varastontilaa per virkamies. Ei se ole mitenkään kohtuutonta, ei se ole mitenkään yli tavallisen tarpeen. Totta kai valiokunnalle voidaan toimittaa paperillakin kaikki, mitä tarvitaan. Olen huolissani siitä, että te ette edes yritä pohtia sitä, että onko tämä tarpeellista, sillä rahaa kyllä siihen palaa tätä rahaa voitaisiin käyttää muualla paremminkin. Herää siis kysy siitä, että tarvitaanko tällaisia elintarvikevarastoja laisinkaan. Ja tietenkin on hyvin mahdollista, että ne, jotka hyötyvät tällaisesta varastointitoiminnasta, niin haluavat kynsinhampaan pitää sitä myöskin kiinni. Ja me haluaisimme myöskin mustaa valkoisella nämä tiedot. Ja olisi hienoa, jos komissio pohtisi tykönään, että voitaisiinko asiat hoitaa toisella tavalla. Siitähän tässä on kyse. Kollega Kadma, pyydän anteeksi, en nähnyt, että pyysitte puheenvuoroa. Ei mitään hätää. Tässä yhteydessä minä sanoisin, että minä ymmärrän, että Rova Holmajer on tällainen äh, hotellavitalainen henkilö, jolla on vähän varastoja. Minä olen ollut tekemisissä äh, väestösuun kanssa, joten ymmärrän, että voisi olla tällaisista ennakkovista toimista toimistaan Nämä nyt tästä puhuitte, tee, riisi, jauhot, ne sellaiset klassiset tuotteet, jotka liittyvät nimenomaan väestönsuojeluun varautumiseen. Kenties tämän varastonin takana on kenties jokin tällainen. Tämä oli kysymykseni komissiolle, että tämän tyyppisessä varastonissa onko tässä kenties ajatus tällaisesta katastrofin valmistautumisesta väestönsuojelusta. Haluaisin selvityksen. Niin siis Luxemburgin alueella on a parfois des tempêtes de neige, mais... Joskus siellä on lumimyrskyjä, kyllä, ei sen pahempaa. No, onhan meillä tietynlainen vastuuvelvollisuus näitä 4000 työntekijää kohtaan. Mitäs nyt tehdään? No, me jäämme odottamaan näitä kirjallisia tietoja. Kollega Holmeier perehtyy näihin tietoihin. jos käymme Luxemburissa, niin ehkäpä siellä voisi käydä ihan paikan päällä katsomassa, miltä tilanne näyttää. Eli voisitteko kertoa meille myöskin henkilöiden määrästä Luxemburissa ja käytettävissä olevista toimistotiloista? Tätä Luxemburgin tilannetta ei ole aikaisemmin käsitelty tällä laisinkaan, emme tunne tilannetta ja sitten voisitte kertoa meille myöskin näistä vuokrakustannuksista per neliö. Varmaan olisi ihan paikallaan näitäkin tietoja kerätä ja pistää sitten mappiin. Kiitos. Sen verran vain, että totta kai toimintamme kaikki pyytämäne tiedot niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista. Kiitos. Ja lopuksi vielä edustaja Holmaja. Halusin vain vielä tarttua yhteen asiaan. Minä nyt haluan tässä kerettiläinen näin, että ryhdytään tällaisiin ponnisteluihin ja keskustelut työntekijöiden kanssa ovat olleet todella hyviä. Mutta tämä uusi sammonen rakennus haluaisi vielä kerran kiinnittää huomioon siihen, että budjettivaliokunnassa on jo päätetty, että jos muutoksia on havaittavissa, odotettavissa, silloin välittömästi pitää ilmoittaa budjettivaliokunnalle – ei pelkästään jonkin työasiakirjan muodossa, vaan välittömästi ilmoittaa asiasta. Ja jos tämä 10 prosentin marginaali, joka on ennakoimatonta käyttöä, silloin, koska silloin ei tarvita mitään budjettipäätöstä, jos pysytään tämän 10 prosentin sisässä, mutta on kuitenkin ilmoitettava asiasta budjettivaliokunnalle. Tätä ei pidä unohtaa. Tällainen päätös on olemassa. Te vain että nyt noudattaneet tätä päätöstä tai olette sitten vain unohtaneet sen wir begrüßen natürlich alle Arbeiten, die der Haushalt... Me olemme tietenkin tyytyväisiä kaikkiin budjettivaliokunnan tekemiin työ, töihin, koska siltä pohjaltahan me taas teemme oman työmme. No niin, asia tältä erää käsitelty loppuun. Oikein paljon kiitoksia. Taas olemme viisaampia ja sekös miellyttää. Näin pääsemme esityslistan kohtaan yhdeksän. Eli tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, se lyhyesti jo esiteltiin. Kyse on nuorille viljelijöille tarkoitettu tuki. Wojciechowski tilintarkastustuomioistuimesta ja esittelijänä toimii edustaja Kanpa. Olkaapas hyvä. Thank you very much, uh, Madam President. Thank you. Rouva puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Kiitokset, että saan esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen. Nuorille viljelijöille tarkoitettu tukea sen pitää kohdentaa paremmin, jotta edistäisi vaikuttavalla tavalla sukupolven vaihdosta. Jos katsotaan tätä tekstiä, niin se perustuu auditointiin, joka toteutettiin viime vuoden puolella komission toimesta ja neljässä jäsenvaltiossa siis niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat suurimpia nuorten viljelijöiden tukea hyödyntäviä. Ranska, Espanja, Puola ja Italia ovat nämä neljä maata. Ne käyttävät noin 56 prosenttia kaikista tukivaroista, jotka on kohdennettu nuorille viljelijöille. Nuorille tarkoitettu tuki on volyymiltaan lähes 10 miljardia kahden rahoituskauden aikana. Eli vuodesta 2007 vuoteen 2013 summa oli 3,2 miljardia euroa, siis vain ja ykkö, kakkospilarissa ja sitten vuosina 2014-2020 nuorille viljelijöille varattu tuki oli volyymiltaan 6,4 miljardia euroa 3,3 kakkospilarissa ja 2,6 ykköspilarissa. Me lähdimme tarkastelemaan asiaa siltä kantilta, että onko tämä tuki omiaan parantamaan sukupolven vaihdosta. Sukupolven vaihdos on tässä avainsana, sillä sukupolven vaihdoshan on ollut tavoitteena, kun nuorille on lähdetty suuntaamaan tukea? Ja vastauksemme on ei. Me emme päässeet unionin tasolla sukupolven vaihdo, vaihdokseen. Me jatkamme tietenkin tätä tuen myöntämistä, mutta 10 miljardia ei riittänyt sukupolven vaihdoksen toteuttamiseen. Nyt muutamia lukuja, jotka ovat ihan tuolta seinältä luettavissa. Tärkeänä pidän tätä kaavakuvaa. Tästä on luettavissa tukeen liittyvää dataa vuosilta 2005 vuoteen 2013. Tämä sininen alue osoittaa nuorten viljelijöiden määrän. Eli tämä nuorten viljelijöiden määrä on vähentynyt vuodesta 2005 vuoteen 2013 3,3 miljoonasta 2,3 miljoonaan. Eli miljoona nuorta viljelijää ikään kuin menetettiin. Nuorten viljelijöiden tilan koko on kasvanut 19 hehtaarista noin 24 hehtaariin. Eli vähemmän nuoria viljelijöitä, mutta suurempia tiloja. Ja nuoret viljelijät ovat siis alle 45-vuotiaita. Ja heidän tilojen koko on laskenut 57,7 hehtaarista 51,9 hehtaariin vuonna 2013. Tämä on suuntaus, Tämä ei liity vain ainoastaan nuoriin viljelijöihin, vaan kaikkiin tiloihin. Eli tiloja suljetaan. Vasta 2007 anteeksi, 2005-2013 välisenä aikana tilojen määrä EU-ssa laski 14,5 miljoonasta 10,7 miljoonaan. Eli lähes 4 miljoonaa tilaa menetettiin 10 vuoden aikana. Eli 400 tilaa vuosittain menetetään 30 000 tilaa kuukaudessa, 10 000 tilaa per päivä. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun keskustellaan YMPn tulevaisuudesta. Eli mitä pitäisi tehdä, jotta tästä kierteestä päästäisiin ulos? Tilojen kokonaislukumäärä laski, nuorten viljelijöiden määräkin on laskenut yhtä lailla. Ja sitten seuraavalta, seuraavasta kaaviosta on luettavissa seuraavaa. Eli kyse on hyvinkin vakavasta ongelmasta. Harmaa viiva osoittaa nuorten viljelijöiden prosentuaalisen osuuden suhteessa kaikkiin viljelijöihin. Eli 21 prosenttia on tämänhetkinen osuus. Eli 21 prosenttia viljelijöistä on alle 45-vuotiaita. Ja noin 50 prosenttia työntekijöistä on nuoria yleistasolla, eli alle 45-vuotiaista työntekijöistä noin 40 prosenttia, vähän alle. Ja nuorten maanviljelijöiden osalta tilanne on heikko, eli vain 21 prosenttia on heidän osuutensa. Seitsemän vuoden aikana, eli rahoituskaudella 2007-2013, niin nuorten osuus on laskenut 29,8-21,3, eli Sukupolven vaihdosta ei ole tapahtunut ja tilanne on pahempi kuin aikaisemmin. No tämä nyt ei ole helposti luettavissa oleva taulukko, mutta kerronpa vähän siitä enemmän. Jäsenvaltiokohtainen taulukko, tästä löytyvät kaikki jäsenvaltiot ja maanviljelijöiden ikäluokat. Pientä parannusta on havaittavissa vain ainoastaan muutamassa harvassa jäsenvaltiossa. Bulgariassa, Virossa, Italiassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Puolassa. Siinäpä kaikki. Muissa maissa tilanne on heikentynyt entisestään. Jos katsotaan esimerkiksi Ranskaa, niin nuorten viljelijöiden määrä suhteessa muihin viljelijöihin on laskenut 32 prosentista 28. Saksa taas ei hyödyntänyt vuosina 2007-2013 nuorille viljelijöille käytetty tarjolla olevaa tukea. No ainoastaan kahden miljoonan verran käyttivät, mutta nuorten viljelijöiden määrä laski 36 prosentista 26 prosenttiin. Tämä osoittaa, että olemme ikärakenteen osalta suuren ongelman edessä. Ja tästä taulukosta on myöskin luettavissa, että nuorimpien viljelijöiden, eli alle 35 vuotta vanhojen viljelijöiden osalta vain kahdessa jäsenvaltiossa heidän osuutensa on yli 10 prosenttia. Itävallassa ja Puolassa näin on. Ja oikealta löytyy taas dataa vanhimpien viljelijöiden määrästä, eli yli 65-vuotiaiden maanviljelijöiden osuudesta. Vain kolmessa jäsenvaltiossa näiden viljelijöiden määrä on alle 10 prosenttia. Saksa, Itävalta, Puola. Mutta näissä maissa näiden viljelijöiden määrä on näin alhainen, mutta Portugalissa niiden määrä on yli 50 prosenttia. Eli suurin osa maanviljelystä on yli 65-vuotiaita. Eli maakohtaiset eroavaisuudet ovat suuret, eli meillä on eri onge- erilaisia ongelmia tähän ikärakenteeseen liittyen. Yleisesti ottaen tilanne on ongelmallinen, siis koko Euroopassa, mutta jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet ovat selvät, ja tämä osoittaa, että meidän olisi löydettävä jäsenvaltiokohtaisia ratkaisumalleja, eli käytettävien välineiden pitäisi olla joustavia, sillä tilanteet poikkeavat maasta toiseen. Tässäkin tietoa rahaston varojen käytöstä tässä neljän suurimman tukimaan tilanteen, Ranska, Espanja, Puola ja Italia, miten he ovat käyttäneet näitä tukivaroja. Sitten tämä interventiojärjestelmä. Väärinkäyttöä tai epäsäännönmukaisuutta ei havaittu edunsaajien toimintaa tarkasteltaessa. Eli väärinkäytöksiltä on vältytty, mutta ongelma liittyy tähän intervention tapaan. Meidän kertomuksemme sivulta 34 on luettavissa erinäisiä esimerkkejä. Esimerkiksi tuki niille viljelijöille, joilla on 500 hehtaaria tilaa. 500 000 euroa hän saa suorana tukena ja vielä 3000 euroa nuoren viljelijän lisätukea. No, nuorta viljelijää on tuettu, niin kuin pitääkin, mutta varsinaista sukupolvenvaihdosta ei sitä kautta saatu aikaiseksi. Toinen esimerkki taas on sellainen, että yrityksessä toimiva nuori viljelijä sai tukea. Hän oli ikään kuin osakkaana. Hänen osakkeessalkkunsa volyymi oli noin 16 prosenttia tästä koko yhtiöstä. Hän ei toiminut aktiivisesti viljelijänä, mutta hän sai kuitenkin tukea yli 14 euroa. No millä tavalla tämä vaikutti sukupolven vaihdokseen? Ei millään tavalla. Ja lopuksi vielä todettakoon suosituksen omaisesti seuraava ihan lyhyesti. Just a moment because the, the I, uh ihan pieni hetki. Katsotaan näitä suosituksia, ei varsinaista analyysin antia. Eli ensinnäkin tätä intervention tapaa pitäisi muuttaa ottaen huomioon todelliset tarpeet. Sitten toinen suosituksemme kuuluu, eli että meidän täytyy toimia kohdennetummin. Ja kolmanneksi seurantaa ja arviointia on kehitettävä. Haluan kiittää edustaja Kaadenbachia työasiakirjan valmistelusta. Kiitokset siitä, että olette tukeneet meitä meidän työssämme. On erittäin tärkeää YMPn tulevaisuutta käsiteltäessä ja myöskin ajatellen vuoden 2020 jälkeistä aikaa niin on erittäin tärkeää löytää sellainen interventiojärjestelmä, jonka kautta todellinen sukupolvenvaihto saadaan aikaiseksi. Nyt rahaa kyllä investoidaan, mutta YMPn puolella ei ole havaittavissa juurikaan merkkejä sukupolvenvaihdoksesta. Oikein paljon kiitoksia tästä erinomaisesta ja tärkeästä kertomuksesta, siksi halusimmekin sen ottaa esityslistalle. Ja kun tässä ei ole muutoksia saatu aikaiseksi, niin meidän täytyy pohtia, että mitä nyt olisi tehtävä. Edustaja Kaarenba, olkaapa hyvä. Herzliches. Monet kiitokset entiselle kollegalle uudessa roolissaan nyt, joka on laatinut tämän hyvin kattavan kertomuksen. Haluaisin vielä kerran mainita muutaman luvun ennen kuin pyhdymme tarttumaan näihin suosituksiin, joita tässä on mainittu. Ensinnäkin luku, joka koskee nuoria viljelijöitä. Se on näistä toimenpiteistä huolimatta vähentynyt huomattavasti 3,3 miljoonasta 2,3 miljoonaa vuoden 2005-2013 välisenä aikana. Ylipäätään viljelijän lukumäärä on vähentynyt, vaikkakin viljettyjen alo, viljetty ala on pysynyt ennallaan. Se on merkki siitä, että yksittäiset yritykset ovat suurempia kuin ennen. Ja tämä osoittaa sen, että nämä luvut, jos käy niitä lävitse, huomaa, että tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Ja huomaa sitten, kun vielä tarkastellaan asioita syvällisemmin, että alueiden välilläkin on suuria eroja. Yleisesti ottaen äh, valvonnan kannalta on tietysti parempi, jos on järjestelmiä, jotka eivät reagoi joustavasti, mutta tässä tapauksessa on ehdottoman välttämätöntä että jos halutaan sukupolven vaihdostavoite saavuttaa, täytyy olla toimenpiteitä, jotka paikan päällä konkreettisesti puuttuvat ongelmiin. Lausuntoluonnos on teidän asiakirja kansioissanne varmastikin varjostelit ja muutkin kiinnostuneet kollegat ovat siihen tutustuneet. Minä ajatellen suosituksia, jotka tilintostumistuin osoitti, että olisin niistä yhtä mieltä ja tekisin vielä neljä lisäystä ole, näihin olemassa oleviin toimenpiteisiin, joita on YMPssä nyt, että kaikki välineet ja toimenpiteet, joilla pyritään tukemaan nuoren viljelijöitä, pitäisi arvioida perinpohjaisesti. Se on minusta noussut hyvin selvästi esille tässä, että toisaalta meillä on vertailta, vertailukelpoisuudelle tarvetta koko EU:ssa ja katsottavatko indikaattorit johdonmukaisia vai eivät. Tämä ei nouse täysin selvästi esille tästä ja olennaista on se, mikä liittyy toiseen suositukseen, on kysymys siitä, mitä ovat esteet. Mitä ovat esteet yksittäisissä jäsenvaltioissa, joidenka vuoksi nuoret ihmiset eivät ota haltuunsa tiloja – ja toinen kysymys on, mitä ovat esteet sille, että iäkkäämmät viljelijät eivät luovuta tilojaan. Liittyykö tämän, tämä eläkejärjestelmiin esimerkiksi, tämä on noussut esille, samoin kuin myös sitten valmius ottaa ylipäätään omakseen tila. Yhteistä maatalouspolitiikan vuoden 2020 jälkeen tulisi määritellä niin, että oikeudelliset määräykset olisivat sellaisia, että olisi välineitä, jotka antavat selkeän interventiologiikan. Tämäkin on tullut esille kollega Wojciechowskin äh, äh, kertomuksessa. Ja seuraavat näkökannatkin pitäisi ottaa huomioon. Ensinnäkin, kuten aiemmin mainittiin, kysymys esteistä, mutta sitä ennen myös kysymys konkreettisista tarpeista – joka, mikä liittyy siihen, mitä tarpeita on henkilölle, joka ottaa omakseen vain edeltäjiltä, edellisen sukupolvelta tilan tai perustaa tilan, onko tässä tietyistä maantieteellisistä kysymyksistä tai maatalouteen liittyvistä erityistä kysymyksistä tai yhteiskuntapoliittisista kysymyksistä. Tämä pitäisi selvittää ja meidän pitäisi myös kysyä sitä, millä poliittisilla toimilla me täällä voisimme luoda mahdollisuudet sille, että tällaista tilojen haltuunottamista tapahtuu, mitä voi, tarvitaan yksittäisissä jäsenvaltioissa, jotta tätä helpotetaan tällaista tilojen luovuttamista tai siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Mitkä muodot ovat parhaimpia tässä? Huomaamme, että on olemassa hyvin paljon erilaista tukea, on suoraa tukea, summittaisia kokonaismaksuja, mutta tässä pitäisi olla tavoitekohtaisempia toimenpiteitä, katsoa millä rahoitustoimilla, millä tukitoimilla konkreettisesti voidaan parhaiten reagoida tiettyyn tarpeeseen. Yksi kysymys, joka nousi esille kertomuksessa, on se, että on tarvetta tiedolle, eli tiedottamistoimenpiteet mahdollisista tukimuodoista, jos esimerkiksi eh, tämä tila siirretään seuraajalle hiukan aikaisemmin, niin että nuoret viljelijät voisivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia ja mitä ne mahdollisuudet ovat, ja kolmas kohta olisi sitten YMP-toimenpiteisen piteiden toimipano vuoden 2020 jälkeen ja niiden suunta jäsenvaltioissa se, että sovelletaan yksiselittäisiä kriteerejä. Tässä kertomuksessa voimme todeta, että kriteereissä on tiettyä tulkinnanvaraa ja kysymys on noussut myös esille siitä e, konkreettisesti, miten voin rajoittaa sen, kuka on todella nuori viljelijä, eli mitä tuki osoitetaan niin, että se liittyy siihen, että päätoiminta tapahtuu tietyssä tilassa, eli päätoimin täytyy olla todellakin tätä maatalouteen liittyvää toimintaa. Tarvitaan myöskin paremmat vähimmäistiedot, jotka pitää esittää silloin, kun hanketta ryhdytään esittelemään. Ja toinen, joka nousi esille, on sitten budjetin asianmukainen äh, laatiminen niin, että varat ovat käytössä koko ajan, niin että niitä ei käytetä täysin ensimmäisen vuoden aikana, vaan että koko ohjelmakauden ajalta varoja olisi käytettävissä. Ja neljäs asia, jonka haluan ottaa esille, on oikeudelliset määräykset, jotka liittyvät YMPn toimiin vuoden 2020 jälkeen, jotka liittyvät koko valvonta- ja arviointijärjestelmään ja sen parantamiseen. Tämä ongelmahan on olemassa itse asiassa eri tukien yhteydessä, olipa kysymys maataloussektorista tai rakennerahastoista. Usein tilanne on se, että meillä ei ole vertailukelpoisia indikaattoreita. Mitä minä sitten yleisesti haluaisin sanoa tämän kertomuksen sisällöstä, mikä menee sitä pitemmälle kuin sen sisältö. Minulle henkilöstä kuitenkin tärkeä asia on se, että ongelmat, jotka tässä ovat nousseet esille – niitä ei voida pelkästään rahoituksellisilla tai poliittisilla houkuttimilla parantaa, jotka lähtevät yhteistä maatalouspolitiikasta. Kysymys on asiasta, jota yhdessä muiden sektoreiden kanssa ajattelee nyt vaikka aluekehitystukea tai sosiaalisia tai taloudellisia kysymyksiä. Tämä pitäisi yhdessä hoitaa, että maaseutu ja alueet, joilla maataloutta harjoitetaan tai jossa maatalouden toiminta, vähene, maataloustoiminta vähentää, niiden täytyisi olla elin, elämä, elämisen arvoisia alueita niille, jotka ne alueelle haluavat muuttaa ja haluavat harjoittaa siellä maataloutta. Tarvitaan tällaista sosiaalista varmistamista, tarvitaan mahdollisuuksia elämänkumppaneille, jotka eivät aktiivisesti halua toimia maataloudessa, mutta tarvitsevat työpaikkoja lähellä maataloutta. Eli infrastruktuuria pitäisi näillä alueilla kehittää niin, että se teki, ne tekevät yleisesti houkuttelevaksi elämisen maaseudulla. Eli laajempi lähestymistapa sille, miten tätä e, elintilaa voidaan muokata. Ja tämä ei ole pelkästään rahoituksellisten houkuttimien käyttöä, niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Kiitos. Ja herzlichen Dank. Ich möchte sehr herzlich... Sydämiset kiitokset ja kollega Sikerski Akri-valiokunnan puheenjohtajana. Tervetuloa. Muutkin edustajat ovat tietenkin tänne tervetuloja. Jos katsotaan tätä ohjelmaa, niin tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että tämä on epäonnistunut ja ikään kuin bonuksena tähän ohjelmaan on annettu vielä 43 miljoonaa lisää. Miten tämä on perusteltavissa? Minun mielestäni meidän täytyy suhtautua vakavamielisesti tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin. Me emme voi jatkaa vanhaan tyyliin. Nyt herää kysymys, että mitä pitäisi tehdä, jotta saamme todellakin varmistettua maatalouspuolella sukupolvenvaihdoksen. Sehän on se perimmäinen tavoite. Nämä tuet ovat oikeastaan hyödyntäneet vain ainoastaan kokonaisjärjestelmää, ja tilanne ei muutu miksikään, koska meillä ei ole ohjausvälineitä käytettävissämme. Myönnettäköön, että jos me jatkamme tällä tiellä, niin silloin viemme pohjan tältä rahoitusjärjestelmältä ja nuorviljelijöiden tukiohjelmalta. Kollega Schmidt, olkaa hyvä. Kiitos, kollega Kadenbach. Ja puheenjohtaja totesivat, että eräitä asioita, mutta minä olisin vielä täydentää minä olen täysin tämän käsitteen tarveanalyysi takana. Ja jos me emme nyt ota esille nuorten viljelijöiden tarpeita, selvitä sitä, me vain sitten työnnämme rahaa jonnekin tietämättä, saapuvatko rahat perille, saadaanko niille mitään aikaa, ovatko rahat menneet sinne, minne ne kuuluvat, vai onko niin, että jotkut nuoret viljelijät saavat tukea kaksin kolminkertaisesti, jotkut, joilla olisi oikeus tukea, eivät saisi tukea lainkaan tieto, joka liittyy nuotiviljelijöiden tuloihin, miten kannattavia yritykset ovat, mikä on tämä kiintiö, joka liittyy tähän sukupolvenvaihdokseen, haluaisin esittää komissiolle kysymyksen, miten se sen perustelee, että ei ole tehty mitään tarveanalyysiä ennen kuin varoja on myönnetty. Tässä on olemassa tällaisia epäjohdonmukaisuuksia Nimittäin, miten varat ensimmäisestä pilarista voisivat edistää, ne voidaan edistää sukupolvenvaihdosta, kun jos ne antaa käyttöön vasta siinä tapauksessa, kun on olemassa tällainen äh, maatalouden harjoittamisen harjoittamisen äh, toimi. Miten voidaan valvoa sitä, miten eri tukia tälle tuen saajille EU- ja kansallisella tasolla on myönnetty? Tämä on asia, joka pitää ensin analysoida ennen kuin ryhtyy toimimaan. Haluaisin mielelläni tietää, miten valintakriteerit, joita käytetään toisessa miten niitä voitaisiin paremmin soveltaa, koska kysymys on siitä, että pitäisi tukea parhaita tai parhaimpia hankkeita, ja nämä tiedot olisivat erittäin tärkeitä. Ei voi olla niin, että tuki hoidetaan sen mukaan, hakemukset hoidetaan sen mukaan, miten missä järjestyksellä tulevat, ja sitten kun rahat ovat, loppu, rahat ovat loppuun, niin ne ovat loppuun. On paljon tietoa, joka meille pitäisi vielä antaa, jotta me voisimme konkreettisesti kenties tehdä parannusehdotuksia. Ja minä todellakin kehotaisin komissiota antamaan meille tietoa ja tilintostuomioistuinta olemaan vieläkin tiukempi vaatimuksessaan, jotta voidaan katsoa, mihin rahat menevät. Ja sitten edustaja Sarvama, olkapa hyvä. Thank you, chair. Kiitos, puheenjohtaja. No ensinnäkin kiittäisin varsinkin herra Wojciechowskia, tilintarkastustuomioistuimen jäsentä, hyvin jäsennellystä ja selkeästä kertomuksesta ja sen esittelystä. Siellä on paljon konkreettisia huomioita ja suosituksia kertomuksessa. Kiitos totta kai myös esittelijä Kahnenbachille. Voin olla lähes kaikesta samaa mieltä. Me keskustelemme nimenomaan nyt nuorista viljelijöistä tässä yhteydessä. Sinällään ihan tärkeää, kuten nähtiin joistakin suurista maanviljelyvaltioista esimerkkiä, niin siellä maanviljelijäväestö vanhenee nopeasti ja, ja nuoret eivät ole kovin kiinnostuneita jatkamaan, uurastamaan – vaikka miljardeja syydetään sinne. Mutta työ sinällään ei ole kovin palkitsevaa, kun oikein tarkkaa miettii, mitä he tekevät. No sitten EU-politiikasta täytyy kyllä sanoa, että se on vuosikymmenen ajan palvelutarkoitusta varsin hyvin, mutta aika uskomatonta, että 2017 vielä meillä on järjestelmä, ja nyt puhun ensimmäisestä pilarista varsinkin. Ja kuten nähdään tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Ei ole mitään tarvearviointia. Tämä koskee nyt nuoria viljelijöitä, mutta tämä koskee paljon muitakin ensimmäisessä pilarissa. Se on liian jäykkä. Tavoitteet eivät vastaa yleisiä tavoitteita sukupolvenvaihdosta, uusiutumista ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan, jos todellakin halutaan muutosta ensimmäisessä pilarissa YMPn uudistuksessa, täyskäännöstä peräti, ja kun nyt olen aika pitkään tätä käynyt läpi, seurannut tilannetta myös Brexitin jälkeisessä MRK kuviossa, niin nyt täytyy nopeasti ja dramaattisesti. Ei niin, että meidän pitäisi ympin varoja leikata merkittävästi, se on eri asia. Mutta rahaa täytyy käyttää vastuullisemmin. Meidän täytyy osoittaa, että saadaan tuloksia. Jos ei tuista kellaan ole nähtävistä tuloksia, kun joku viljelijä miljoonia tienaa muutenkin, niin sitten rahat pitää suunnata muualle. Ja jos nyt tulen ihan oikeassa niiden tietojen perusteella, mitä alustavasti komissiolta on saatu, niin aika mielenkiintoiseksi varmasti käyvät heidänkin ehdotuksensa. Ja pyytäisin, että komissiokin tässä vaiheessa jo kertoisi, onko heidän mielestään tarvetta täyskäännökseen siinä tavassa, miten ensimmäinen ja toinen pilari ovat käytössä jäsenvaltioissa. Miten jäsenvaltiot saisivat enemmän sanan sijaa siinä, miten käyttää rahaa vaikuttavasti. Edellyttäen totta kai, että meillä on tiukat edellytykset tulosten aikaansaamiseksi myös etukäteen. Sama yhtälö muuttujia, joista puhe on, kun puhutaan budjetin talousarviostakin. Mutta tässä on niin paljon asioita, jotka on huomioitava samanaikaisesti, eikä yksitellen. Tämä taitaa olla yksi meidän ongelmistammekin talousarviossa, että me keskittymme usein vain johonkin yhteen asiaan kerrallaan, eikä huomioida kokonaiskuvaa riittävästi. Eli nuorten viljelijöiden kohdalla on erityisen tärkeää tämä hoitaa, mutta ei se hoidu huomioimatta kokonaiskuvaa YMPstä 2020 jälkeen, miten ensimmäistä pilaria käytetään, miten me näemme tuloksia, miten rahat parhaiten käytetään. Kiitos. Kollegi Sikiaski. Ja sitten edustaja Sikerski, olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Me kaikki kysymme varmastikin nyt samoja kysymyksiä itseltämme. Kuulimme, mitä Kaldenbach sanoi, ja kuulimme muiden puheenvuorot. Me sanomme, miksi on näin, mitkä ovat syyt näiden tulosten takana. Mitä enemmän voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi? Me tiedämme, että on olemassa tiettyjä preferenssejä. jotka liittyvät maatalousyrityksiin, ja olemassa suhteita eri jäsenten välillä näiden yritysten sisällä. Ja se, mitä viljelijät pyrkivät tekemään, on, he haluavat haluavat selviytyä ongelmista. He näkevät, että puuttuu maata, puuttuu investointeja. Ja maa ei välttämättä aina mene viljelijöille. Uskoakseni tämä on yleinen ongelma, koska on jo ollut raportti, joka on käsitellyt maanomistuksen keskittymistä, koska aika ajoin todellakin on tilanne se, että viljelijöille ei ole viljelymaata saatavilla. Siitä on puutetta. Ja tämä on kysymys, jota pitäisi myös käsitellä. Täytyisi myös katsoa tuloa, siis tuloa tästä tilan, maatilan toiminnasta, kun voisi olla 50 prosenttia vielä sitten muu, joka tulee, joka tulee muualta. Sitä on tietysti eurooppalaiset rahastot. Toisaalta tästä liittyy myöskin elämänlaadun kysymys, ja infrastruktuuri maaseudulla. Ja tietyissä jäsenvaltioissa infrastruktuuri on huonompi, joissakin jäsenvaltioissa taas ei ole juurikaan ongelmia, etenkin kun on kysymys nuorista viljelijöistä, jotka ottavat haltuunsa tiloja. Tähän liittyy myös työmahdollisuuksien kysymys näillä maaseutualueilla. Koska täytyy tietysti olla erilaisia työmahdollisuuksia. Meidän täytyy kenties ajatella asioita niin, että otamme huomioon tällaista, tällaisia kansallisia ehtoja, koska on, niin kuin sanoin, havaittavissa maanomistuksen keskittymistä, ja tätä tapahtuu eri maissa. Pitäisi pohtia, miten tätä voidaan käsitellä. Jos katsoo eurooppalaista maatalouden mallia, kysymys ei ole pelkästään siitä, että vain voimakkaimpien tulisi selviytyä. Niin kuin sanoin, on maa, maanomistuksen keskittymistä, ja meidän pitäisi varmasti varmistamaan se, että viljelijöille on riittävästi tuloa. Nämä ovat myös sellaisia näkökantoja, mitkä pitäisi pitää mielessä. Kollega Flanagan, bitte. Ja sitten edustaja Flanagan. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sepä oli valaiseva kertomus. Erittäin tärkeää tietoa myös meille päätöksentekoa varten. Kai ehkä käytetään rahaa paljon, mutta sukupolvenvaihdosta ei saada aikaan ja se on huolestuttavaa, sitäkin huolestuttavampaa, kun ajatellaan miten EUn budjettia käytetään jatkossa. Paineita on myös siitä, että Britannia lähtee, rahaa katoaa, kun pitäisi käyttää puolustuksenkin rahaa ja niin päin pois. Ja tämän tyyppiset kertomukset ovat kyllä erinomaisia, eikä tässä pitäisi tuoja ampua, niin se on huolestuttavaa, koska pitäisi vain ikään kuin antaa perusteluita sen puolesta, että ei pitäisi käyttää varoja. Ja meidän pitää toimia yhdessä sen jälkeen, mitä tänne nyt olen tullut, noin muista tiedä minun ryhmässäni, mitä minä huomaan, että olen kovin paljon samaa mieltä ihmisten kanssa, jopa EPPssä. Ja aina täällä sanovat, mutta eivät kyllä kotopuolessa, että raha ei jaeta kunnolla oikein. Se menee Englannin kuningattareille ja muille rikkaille ja eikä sitä voi perustella. Totta kai sitä voidaan mutkistaa tai sitten palataan ruutu, lähtöruutuun. Jos on esimerkiksi kirvesmies tai kampaaja tai missä tahansa ammatissa, ja jos tietää aamulla, että kun töihin lähtee, että käyttämäsi rahaa tulee työstäsi ja se ei riitäkään ja vähemmän kuin saa työstäsi, eli siitä ei tiena yhtään, niin, niin ei voi rohkaista ketään ammattiin ryhtymäänkään. Yhtä lailla tämä on maataloudessa sama, että siellä halutaan säilyä hengissä myös elinkeinon pohjalta ja totta kai e ei voi tarvita tukea rahoituksena, mutta sen täytyy olla myös rakenteellista tukea ja lainsäädännöllistä tukea, ettei suuret monikansalliset supermarketit aja yli myös koko elintarvikeketjua ajatellen, mutta siellä alkupäässä kukaan ei saa mitään, jos ei se muutu, niin ei ihmisiä saada tänne. Ja sitä paitsi siellä on jo maanviljelyssä ihmisiä, jotka varmasti haluaisivat päästä eteenpäin pois, kun ovat ikääntyneet ja joutuvatkin lähtemään, mutta eivät voi, ei ole varaa. Eli jotain tarvitsisi tehdä tässä. Mutta muutosta on kyllä saatu aikaan sitten tämän kertomuksenkin. Ja kuten maatalousvaliokunnan puheenjohtaja voi kertoa, me olemme nyt tätä koontisäädöstä laatimassa – ja nuoret viljelijät ovat siellä erityisesti mukana. Ja siitä on jotain saatukin. Ehkä sitten viime kädessä saadaan parempi hinta esimerkiksi nuorille viljelijöille heidän tuotteestaan. Mietin vain, mitä mieltä komissio on, kuten myös tilintarkastustuomioistuin siitä, että jotain saatiin mukaan nuoria viljelijöitä varten, että ne, jotka ovat jo mukana yrityksessä – saisivat oikeuden viiteen vuoteen lisäsiivuksi Iranin kaltaisessa maassa. Mitähän tästä sanotte? Päästiin tilanteeseen, että ei tarvitse maksaa tätä viiden vuoden siivua. Siitä voi päästä eroonkin. En tiedä, miten se nyt onnistuu. Mitähän komissio tästä ajattelee tai tilintarkastustuomioistuin? mitä valtiot tekevät, ei se ainakaan hyvin toimi edelleen. Täytyy sanoa, että minun maassani, mikä on häpeällistä, kun katsotaan nuorille viljelijöille tarjottavaa rahaa, niin sitä ei juuri ole paljon. Mutta totta kai omnibussin koontisäädöksen myötä jotain on saatu aikaan. Erinomaista työtä teette. Mutta viestin viejä ei pidä ampua, mutta kun viesti tulee perille, niin se kyllä varmasti herättää huomioita koska jos joku ylipäätään sinne halusi, niin nyt ei varmaan ainakaan halua. Kollega Salafranca, pitää. Edustaja Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös tilintastuomioistuimelle kertomuksesta tietysti siis esittelijälle, joka on esittänyt meille työasiakirjansa. Haluaisin, että meillä olisi analyysi, sanoisin, että meillä on analyysi tässä, joka on hyvin mielenkiintoinen, joka koskee yhteistä maatalouspolitiikkaa Orbanissa, joka erityisesti on suuntautunut nimenomaan äh, sukupolven vaihdokseen. Luvut, jotka siellä ovat, merkitään sitä, että on huomattava dramaattinen muutos siinä, miten paljon on pieniä nuoria viljelijöitä ja ylipäätään, miten vähän on tämän alan harjoittajia. Ja meillä on tässä analyysi, joka on hyvin mielenkiintoinen, joka koskee näitä tukia, jotka ovat nyt tärkeitä, ovat maatalouspolitiikalla, jotka, jossa pyritään tämän tavoitteen saavuttamiseen, eli se, että nuoret sukupolvet äh, pysyisivät äh, maatalouden piirissä ja maaseudulla. Tuomistuin toteaa, että emme ole olleet <clears throat> menestyksekäitä tässä, ja silloin täytyy katsoa, että myöskin siinä äh, puitteissa, mikä ylipäätään on demografinen kehitys Euroopan unionissa. Jos katsotaan vihreä kirja, joka koskee demografista kehitystä Euroopan unionissa, Eurooppa on ainoa maanosa, jo vuoteen 2035 että tulee menettämään väestöä noin 35-40 miljoonaa. Tämä on hyvin tärkeää se, että katsotaan näitä tavoitteita, jotka on nyt maatalouspolitiikalla, mutta samanaikaisesti myöskin tämä toive, sen saavuttaminen, että olisi nuoria viljelijöitä, kuten täällä juuri totesi valiokunnan puheenjohtaja, että on tärkeää ylläpitää sitä eh, eurooppalaista maatalouden mallia. Ja on viitteitä biodiversiteetistä ja maaperästä, jonka säilymisen viljelijät takavat, kuten myöskin kollega Saroma puhui eh, tässä näistä yleisistä puitteista, miten pitää parantaa tätä tavoitetta, jotta jossa kuitenkin liikkuu huomattavia summia rahaa, mutta jotka eivät kuitenkaan johda tavoitteeseen niin kuin tilintustumistuminen analyysi osoitti, joten minä uskon, että esitys, joka meillä on nyt esittelijältä, voisin sanoa, että olen yhtä mieltä kohdasta neljä hänen analyysissaan siinä, miten varmistetaan se, että komissio ja jäsenvaltiot parantavat arviointijärjestelmää ja seurantajärjestelmää kaikkien näiden rahastojen osalta, jotka pyrkivät siihen, että äh, vahvistetaan nuorten sukupolvien asemaa, mutta haluaisin todeta, että siinä missä puhutaan tähän kustannustehokkuuteen hankkeiden osalta, että se olisi tärkeää analysoimaan sitä, miksi äh, järjestelmä ei toimi. Haluaisinkin kysyä komissiolta, onko niin, että maatalouspolitiikan puit, uudistuksen puit, puitteissa, onko niissä mekanismeja, joissa voitaisiin ottaa huomioon nämä huolenaiheet, jotka terveysministeri on nostanut esille, ja miten voitaisiin parantaa tätä. Minusta maatalouspolitiikka on kehittynyt huomattavasti, jos ajatellaan sitä, miten se on kehittynyt Rooman sopimuksessa, jossa pyrittiin takaamaan tuloviljelijöille, sen, että pyrittiin myöskin takaamaan intervikeet Euroopan markkinoille, on syntynyt huomattavaa epätasapainoa ja, ja kun on puhuttu, miten se on huomattava osa, se on ollut Euroopan unionin budjetista. Jos ajattelemme sitä analyysiä, joka on esitetty, niin on puhuttu tavoitteessa vuoden 2012 osalta ja vuosi eh, osalta nämä summat ovat olleet erittäin huomattavia. Kollega Flanagan puhui siitä, taisi katsoa, miten varoja käytetään eri prioriteetteihin. On tiettyjä prioriteetteja, uskoakseni maatalouspolitiikka on yksi prioriteetti, joka on hyvin tärkeä Euroopan unionille, mutta samaan aikaan täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että parametrit maatalouspolitiikassa ovat muuttuneet. Maatalon harjoittavat ovat muuttuneet ja on olemassa hyvin vaikeat globaalit puitteet ja on jotka liittyvät kestävään kehitykseen, jotka koskevat myöskin maatalouden harjoittajia, ja on tärkeää pitää kiinni tästä vapaasta mallista. aikaan kuitenkin kustannukset, joita syntyvät, niin pitäisi käyttää tehokkaasti, jotta voitaisiin saavuttaa tavoitteet. Ja on selvää, että tämä asia, jossa pyritään pitämään nuoret eh, maaseudulla, on asia, jossa pitäisi pyrkiä saavuttamaan. Tämän asian pitää pohtia. Haluaisin eh, sanoa, että tämä on hyvin tärkeä keskustelu, joka koskee nimenomaan nuoren viljelijöitä ja me täytyy katsoa, miten tämä liittyy maaseudun kehittämiseen, joka on yhtä tärkeä kysymys. On tärkeää tässä yhteydessä katsoa, miten puut uudistamista, voitaisiin katsoa, miten voidaan parantaa, miten voitaisiin muuttaa sitä olennaista ja saman aikaan kuitenkin ottaa käyttöön uusia kriteereitä, jotka menisivät siitä, että tehokkuus olisi parempaa, että voitaisiin paremmin saavuttaa tavoitteet. Tässä olisi ne kommentit, joita haluaisin tässä vaiheessa esittää rouva puheenjohtaja aiheesta, joka todellakin on erittäin ajankohtainen juuri nyt. Kiitos. Ja, für die Kommission, Frau... ja sitten kollega Bourgeois, suorien maksujen osaston päällikkö komissiosta. Olkaapas hyvä. Uh, Madam Chair, Miss... Puheenjohtaja, Rova Kadenbach, herra Wachowski, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tilaisuudesta keskustella työasiakirjan luonnoksesta liittyen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen aiheena nuoret viljelijät. Komissio totta kai on samaa mieltä siitä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, että vaikuttava tuki nuorille viljelijöille on elintärkeää. Maanviljelijöiden täytyy olla kestävällä pohjalla. Se on tärkeä osa meidän politiikkamme edellisessä YMP-uudistuksessa. Kiinnitettiin jo varsin paljon huomiota tähän aiheeseen. Maaseudun kehittämisen välinen soveltamisala on laajennettu. Nuoren viljelijöiden tuki ja ensimmäinen pilari ovat nyt ensi kertaa käytössä. Eli velin on aika tuore, vasta 2015 alkaen ollut käytössä. Emme vielä vaikutuksia tarkkaan tiedä, kun nyt varsinkin on kyse sukupolven vaihdoksesta, ja tämähän on meille tärkeää. Lisättäköön vielä, kuten aika moni toi esillekin, että sukupolven vaihdos maataloudessa on mutkikas ja pitkä hanke ei se riipu pelkästään ympistä. Ei sitä pidä nähdä erillään taloudellisesta tilanteesta, alan rakenteellisesta kehityksestäkään, kuten ei myöskään erillään paikallisesta ja kansallisesta lainsäädännöstä. Totta kai kaikki tämä liittyy myös lainansaantiin, maan saantiin ja se, miten maata siirretään nuoremmalle sukupolvelle. Sitten suorista tuista, kuten jo totesinkin, tämä tuli ensi kertaa käyttöön edellisessä YMP-uudistuksessa. Se on lisäsiivu nuorille viljelijöille, kun ottavat tilan käyttöönsä. Se on korkeita viisi vuotta käytössä. Komissio toistuvasti tuonut esille ajatuksen siitä, että ei ole kyse pelkästään nuoren viljelijän tuesta ensimmäisessä pilarissa, koska tässä on myös nuorille viljelijöille tarjottu etusia suorassa tuessa. Tämä nuori viljelijän tuki on lisää siivu. Eli tätä pitäisi tarkastella kokonaisuutena, mitä ylipäätään nuoret viljelijät saavat ensimmäisestä ja toisesta pilarista ja sitten totta kai kansallisessa politiikassa. Maaseudun kehityksessä olemme huomanneet, että erityiskertomus keskittyy tiettyyn tukeen nuorille viljelijöille, kun tila perustetaan. Ja tässäkin korostaisin sitä, että toisessa pilarissa nuoret viljelijät saavat iso kirjon muutakin tukea muissa järjestelmissä. Tiedonsiirto, tiedotustoimet, hallinto, palvelut, investoinnit laitteisiin. Nyt 2014-2020 ohjelmointikaudella on tarkoitus tukea 177 000 nuorta viljelijää. Ja kuten totesinkin ensimmäisessä pilarissa, niin politiikan vaikutus sukupolvenvaihdokseen täytyy nähdä kattavasti pitkällä aikavälillä. Siksi ajatellen haluaisinkin todeta, että me aiomme tehdä laajan selvityksen ympivaikutuksissa sukupolvenvaihdokseen. Komissiossa tätä arvioidaan alkaen 2017. Kuten tiedätte, marraskuun 29. päivä komissio hyväksyi tiedonannon maantaloudesta ja elintarvikkeista. Tiedonannossa keskitytään paljolti myös sukupolvenvaihdokseen ja tarpeeseen saada aikaan vaikuttavampaa ja kohdennetumpaa toimintaa tässä teemassa. Totesitte myös, että jäsenvaltioiden rooli ja yhteispeli eri välineiden keskeinen ensimmäisessä toisessa pilarissa, kuten myös keskittyminen suoritukseen huomioidaan tiedonannossa. Sitten muutama yksittäinen kohta tuli esille myös jäsenten puheenvuoroissa. Ensinnäkin tarveanalyysi. Ensimmäisessä pilarissa voitaisiin sanoa, kuten tiedätte, tulotuki on yleinen tuki luonteeltaan. Me olemme kovasti kiinnittäneet huomiota yksinkertaistamiseen ylipäätään. Ja siinä täytyy noudattaa ensimmäisen pilarin tukien logiikkaa, eli yksinkertaistetut yleiset vuotuiset tuet. Tässä on suuri määrä tuen saajia, 7 miljoonaa viljelijää. Eli siinä ei todellakaan haluttu ruveta selvittämään joka ikistä hakijaa, tulotarpeineen, vaan tarjota yleisempää tulotukea alalla, missä todellakin tulot lahavat jäljessä muista. No totta kai voitaisiin ajatella myös tarkempaa valintaa ensimmäisessä pilarissa, mutta jatkossa sitä voidaan miettiä, vaikka se ehkä ole toteutettavissa. Kakkospilarissa sitten korostaisin jäsenvaltioiden tärkeää osaa ohjelmoinnissa. Heillä on ensikäden tietoa, jotta voidaan tarveanalyysi tehdä. Huomioida myös kaikki ne välineet ja tilanteet, joita on paikallisesti. Maaseudun kehittämisessä kohden tukien kohdentaminen tilan perustamiselle on nimenomaan tarvepohjaista ja siinä annetaan tukea, osviittaa, ohjeistusta jäsenvaltioille komista käsin. Ja totta kai te tarveanalyysi kuitenkin on jäsenvaltioiden käsissä. Sitten koontisäädöksestä oli puhetta, mutta se ehkä ei kuulu nyt tähän herra Flanagan otti esille omnibussen. Ja todellakin tukea on viideksi vuodeksi kaikille nuorille viljelijöille. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja, dankeschön. Paljon kiitoksia. En oikein ymmärtänyt, mikä on komission suunnitelma muutoksen aikaansaamiseksi. Eli mitä on tarkoituksena tehdä? Sillä tämä kertomus on murskaava, ja me olemme pääjohtajan yhteydessä ja sanon, että on aika lailla epäreilua, että ei, ei siis henkilökohtaisena hyökkäyksenä teitä kohtaan, mutta emme hyväksy sitä, että yksikön päällikön lähetetään tänne kertomaan meille näistä asioista. Kyllä, palkkaluokassa ylemmillä tasoilla olevien vastuulla tämä on. Eli mehän voimme lopettaa käsittelyn tähän. Odotamme, että pääjohtaja tulee paikalle tai sitten jatkamme, mutta ei tällä tavalla, ei tämä riitä. E, ei siis mitään teitä vastaan, mutta mielestäni tämä on kaikkea muuta kuin reilua, että teidän harteillanne on tällaisen asian esittely. Ja siksipä ehdotankin, että otamme tämän asian uudemman kerran esityslistalle ja keskustelemme tästä sitten ihan pääjohtajan kanssa. Edustaja Kadbach. Minä haluaisin sanoa, että olen yhtä mieltä puheenjohtajan kanssa ja tuen esitystä, mitä minä pelkään kahta asiaa. Toisaalta sitä, että nyt jää avoimeksi, niin kuin nyt on esille, se, että kaikki maataloustuki ei vaikuta yhtään mitään ja että tämä sitä rahaa, jota tulevaisuudessa ei saisi enää käyttää. Tämä on mustamaalaamista ja toisaalta täytyy sanoa, että tässä olen yhtä mieltä Rova Kreslen arviosta. Toisaalta ei voi olla niinkään, että voisimme toimia niin kuin kaikki olisi kunnossa, mitä ei tarvitsisi muuttaa. Sekään ei vastaa tilannetta Tässä tuleva, tavoitteena tulee tulevaisuudessakin se, että saadaan korkea arvo, korkealaatuisia elintarvikkeita Euroopassa, jotka tuotetaan kestävissä olosuhteissa josta tuottajat saavat oikeudenmukaisen tulon. Tämä täytyy varmistaa. Meidän pitää varmistaa kilpailu suhteessa tuotteisiin, jotka syntyvät muunlaisissa tuotantolosuhteissa, mutta tämä kaikki ottaa huomioon sen, että jokainen euro verovaroja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, ja tällaista vaikutelmaa ei tällaisen kertomuksen jälkeen valitettavasti ole. Maanantainahan komission jäsen Hogan on vieraana, me voimme keskustella hänen kanssaan. Mutta kiitokset joka tapauksessa näistä saamistamme tiedoista. Lopuksi vielä kollega Wojciechowski, olkaapa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos parlamentin jäsenille keskustelusta. Kiitos rouva Schmidtille, Sarva kierskille, Sikierskille, Flanagelille, Salafrankalle ja komission edustajallekin. Ihan lyhyesti, kun täällä tuli yksi kysymys esille keskustelussa, arviointiongelma. Iltapäivällä aion esitellä seuraavan kertomuksemme, joka liittyy maaseudun kehittämisen ohjelmaan. Sehän on avainasemassa, siis ohjelmointi maaseudun kehittämisen ohjelmassa. Neljä kertaa älä liian pitkää, liian vähän tuloksia, liian pitkään kestää, liian myöhään ehkä myös. Nyt ruvetaan keskustelemaan ympin tulevaisuudesta, mutta ei ole mitään arviota edellisestäkään. Nyt iltapäiväinen kertomus tätä pyrkii esittelemään. 2017 vain 10 prosenttia Maseron kehittämisen ohjelmasta tuli käytetyksi. Seitsemän vuotta sitten 17 prosenttia, nyt vain 10 prosenttia. Nyt ruvetaan tulevaisuutta suunnittelemaan, mutta ei pystytä edes arvioimaan mennyttä edellistä täytäntöpanoa. Sitten esteistä rouva Kadenvah. Tärkein este on maansaanti. Tämmöinen kysely lähetettiin nuorille viljelijöille, että tämä tuli ykkösenä esille, maansaanti. Sitten lopuksi vielä kysymys. Älkää nyt tulkitko meidän kertomustamme siten, että me haluaisimme leikata viljelijöille tarjottavia tukia. Minä nyt viimeisenä tällaista haluaisin. Euroopan maatalous tarvitsee tukea, mutta se pitäisi kohdentaa paremmin, kohdentaa tarkemmin, jotta saadaan todellisia tuloksia aikaan. Nuoret viljelijöiden ongelma ei riitty pelkästään rahoituksen ja tukeen. Olette oikeassa, siinä on pelissä paljon muutakin. Muitakin ratkaisuja ehkä on löydettävissä, jotta tavoitteeseen päästään, eli sukupolvenvaihdokseen. Se on hankala kysymys, eikä riipu pelkästään rahoituksesta. Kiitokset vielä kerran. Aini niin, vielä yksi juttu tähän loppuun. Hyvät naiset ja herrat, me tarvitsemme maataloudessa pitkää näkemystä, ei seitsemän vuotta varten, vaan 27 vuotta varten. Kuinka paljon meillä on tiloja tulevaisuudessa? Koska tilojen häviäminen miljoonittain, niin kuinka paljon enää sitten 2040-50 on? Kuinka monta tilaa, kuinka suurta? Onko se isossa mittakaavassa vai perheviljelystä? Se on iso poliittinen valinta, mutta ympin tulevaisuuden suunnittelun pitäisi perustua pitkään näkemykseen, ei vain seitsemän vuoteen. Kiitoksia kovasti. Mahdollisuudesta tulla esittelemään kertomuksemme. Kiitos. Ja, Kollegin Ayala. Edustaja Ajala vielä ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Kiitoksia, koska mitä tässä juuri kuultiin lopuksi, herra Wojciechowskissa, hän halusi nimenomaan suunnitella, kun siellä on tehty selvitys ja perusteellinen selvitys, mitä kustakin maassa ja ainakin alueellakin tehdään Espanja, maan omistaminen ja sen siirto, että kun siellä on historialliset säännöt, ei, ei niistä noin vain voida päästä eroon, mutta viljelijä tarvitsee uutta maata ja sitten ovat riippuvaisia näistä laista, jotka ovat kun samanlaisia kuin Kreikassa, ehkä vielä monimutkaampia. pistää huomioida myös nämä mutkat matkassa silloin, kun maasiirtoa tapahtuu eri maissa ja eri alueilla. No, this, this, this question, uh, not question for audit, because... Tämä ei liity auditointiin. Tätä asiaa ei tarkastuksen aikana käyty läpi, mutta olen samaa mieltä kanssanne, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Maan saanti. Voidaan sanoa, että tämä ei liity tähän auditointiin, mutta omassa kotimaassani Puolassa, kun viimeksi lainsäädäntöä muutettiin, niin otettiin käyttöön maanostorajoitus muille kuin maanviljelijöille. Eli tässä suosittiin niin kuin maanviljelijöitä, mutta tämä on vain yksi ratkaisumalli. Mutta siihen emme puuttuneet, sillä maakohtainen lainsäädäntö ja sen arviointi ei kuulu meidän tehtäviimme. No niin, eli jatkamme keskustelua sitten komission jäsenen kanssa. Kollega Kadenbach, ette halua sanoa enää mitään, joten tämän asian käsittely päättyy tähän yhtä lailla avoin kokous. Kiitokset kommenteista ja nyt pyydän, että sali tyhjennetään mahdollisimman nopeasti, sillä meillä on edessämme vielä koordinaattoreiden kokous.